Mes chers collègues, nous reprenons notre... Hyvät kollegat, jatkamme kokousta. Valiokunnassa on nyt paikalla Mylly, eli Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtaja. Ja haluaisin heti kiittää häntä siitä, että hän käy valiokunnassamme säännöllisesti. Viraston johtajana te olette joutuneet hoitamaan tiettyjä uusia tehtäviä, kun otetaan huomioon vaikka Välimeren maahanmuuttotilanne ja myöskin saasteiden torjunta merillä ja kaasun ja öljynporaustoiminta. Pyrkimyksenähän on vähentää rikkipäästöjä meriliikenteessä. Eli vuosien varrella on lisätty näitä tehtäviä virastolle. Ja myöskin tässä saman, men, saman tien haluaisin korostaa, kuinka tärkeä rooli tällä virastolla on ja millaista laivojen tarkistustyötä se tekee, jotta voidaan vähentää laivojen määrää, jotka eivät täytä kansainvälisiä turvallisuussäädöksiä. Pyrkimyksenä on vähentää onnettomuusriskejä ja meriliikenteen ekologista jalanjälkeä, ja se tietysti liittyy hyvin läheisesti teidän virastonne toimintaan. Ja meidän valiokuntamme on aina vedonnut siihen, että annettaisiin lisää rahoitusresursseja meriturvallisuusvirastolle, jotta voidaan hoitaa uusia tehtäviä, joita sille on annettu. Liikenne- ja matkailuvaliokunta tukee edelleen virastoanne ja nyt pyytäisin, että esittelette meille viraston toimintaa viime vuoden aikana, jotta voimme nähdä, millaisia uusia haasteita sitten edessämme on. Eli kiitoksia vielä kerran, ja sitten kun olette pitäneet puheenvuoronne, avaamme keskustelun kollegoiden kanssa. Kiitoksia. Thank you very much, uh, madam. Lämpimät kiitokset, hyvä puheenjohtaja haluaisin vielä kerran onnitella teitä nimityksestänne tämän Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan puheenjohtajan nimet, nimityksestä. Hyvät naiset ja herrat, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, haluaisin vielä kerran ilmaista kiitollisuuteni tälle valiokunnalle, koska olen saanut mahdollisuuden päivittää teille virastomme toimintaa ja haasteita tulevan vuoden osalta. Minulle ja henkilökunnalleni Lissabonissa on erittäin tärkeää tietää, että me voimme vuosittain esitellä teille prioriteettimme tuleville kuukausille. EMSA keskittyy vuonna 2017 edelleen ydintehtäviinsä sellaisina kuin yhteislainsäätäjät ovat ne antaneet virastolle. Ja ne toteutetaan olemassa olevien rahoitus- ja henkilöstöresurssien puitteissa. Te olette viime lokakuussa toistaneet tukenne ja luottamuksenne EMSalle. Silloin hän astui voimaan viimeisin muutos perusasetukseemme. ja tämä asetti viraston avain toimijaksi eurooppalaisessa yhteistyössä rannikkovartiosta toimien osalta. Me ponnistelemme me olemme ponnistelleet henkilöstövähennysten saavuttamiseksi ja tulemme jatkamaan tätä vuonna 2017. Tavoitteena on saavuttaa tulevina vuonna 10 prosentin henkilöstövähennys. Samanaikaisesti, kuten näette tuosta kaaviosta, viraston laajennettu toimi valtuus on tuonut mukanaan myös uusia resursseja niin, että voidaan vastata uusiin, halli, uusiin haasteisiin, joita eurooppalainen rannikkovartiosta toimien yhteistyö tuo mukanaan. Rannikkovartioston tehtävien tukeminen ei ole mitään uutta virastolle. Tämä on ollut EMSAn toimien ytimessä aivan alusta lähtien, niin kuin voitte nähdä tuosta kalvolta. Nyt muutoksen kourissa ovat työmme ulottuvuus ja laajuus. Ja tämän seurauksena useat viranomaiset tulevat hyötymään EMSAn työstä. Aivan kuten yhteislainsäätäjät määräsivät vuonna 2017, EMSA tulee tekemään työtä EFKAN ja Frontexin kanssa kolmella tärkeimmällä alueella. Ensinnäkin tietojen vaihto, merialueiden valvonnan vahvistamisessa uuden teknologian avulla ja kapasiteetin lisäys toiminnassa. Tänä päivänä EMSA on tärkein merialueiden tiedon toimittaja instituutiolle Euroopassa. SafeSeaNet-järjestelmä yksistään prosessoi 19 miljoonaa viestiä päivittäin eri sensoreista ja lähteistä. Tällä tavalla voidaan seurata aluksia merellä ja korreloida niiden aseman osalta merkittäviä tietomääriä. Merialueiden tilannekuva toimitetaan relevanteille EU-virastoille ja kansallisille viranomaisille viranomaisille erilaisia tarkoituksia varten. Ja täällä tuetaan myös eri rannikkovartojaston tehtäviä. Jokainen hyvin etukäteen määritellyn suunnitelman mukaisesti. EMSA tulee jatkamaan yhteistyötä EFKAN ja Frontexin kanssa niin, että saadaan mahdollisimman tarkka merialueiden tilannekuva. Nopea käytössä oleva tieto reaaliaikaisesti on välttämätöntä tämän, tänä päivänä, jotta voidaan ottaa monimutkaisia, tehdä monimutkaisia päätöksiä. Tämä, tästä syöstä yhdennetty merialueiden palvelumme on nyt käytettävissä myös kannettavilla laitteilla, kuten älypuhemilla. Valvontateknologia kehittyy nopeasti. EMSA työohjelmansa mukaisesti vuonna 2016 on varmistanut useita palveluja, jotka perustuvat kauko-ohjattuihin lennokkijärjestelmiin. Kevästä lähtien me pystymme toi, toimittamaan kauko-ohjattujen ilma-alusten palveluja EU-virastoille ja kansallisille toimivaltoisille viranomaisille useita eri tehtäviä varten, jotka liittyvät työhön. Helikopterialustalle rakennetut lyhyen ja keskipitkän kantaman kiinteä siipiset kauko-ohjatut ilma-alukset tulevat monimuotoisiin operaatioihin mukaan. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi rajavalvonnassa, meriliikenteen turvallisuuden varmistamisessa, etsintä- ja pelastustehtävissä, saasteiden huomaamisessa, kalastuksen valvonnassa ja niin edelleen. Kansallisten viranomaisten eh, rannikkovartiosta toimien vahvistaminen vaatii myös koulutusta ja kapasiteetin rakentamista. Virasto on jo luonut merkittävän koulutusohjelman. Siinä on mukana myös eh, e-oppimismoduuleja, jotka liittyvät lippusatama- ja rannikkovaltiovelvoitteisiin. Eh, Tuossa oikealla puolella voitte nähdä tuollaisen e-oppimisfoorumimme ja me tulemme edelleen kehittämään uusia moduuleja ja koulutusjärjestelmiä ja näin voimme vahvistaa osaamista kansallisella tasolla. Tänä päivänä tässä koulutusjärjestelmässä on 18 moduulia ja niillä tutoroidaan käyttäjiä erilaisista asioista, esimerkiksi alusten rakentamisesta, alusten elinolosuhteista, lastin varastoinnista ja niin edelleen. Minä pyytäisin teitä myöskin käymään läpi viime Äskettäin julkistettuun vuosikatsauksemme, joka käsittelee meriliikenteen ureja ja vahinkotapahtumia. Nämä vahinkotapahtumat, niitä on joka, joka vuosi vain enemmän ja myös tilastotiedoista on tullut paljon kattavampia ja edustavampia. Viime syyskuussa me julkaisimme avaindataa erilaisista onnettomuustutkinnoista. Näitä nyt julkaistaan neljännes vuosittain ja näin eri toimijat voivat hyötyä myös näistä tiedoista. EMSA äskettäin julkaisi merenkulkijatilaston EUn tilastolehdessä ja se edustaa tällaista pikaotosta Euroopan työmarkkinoilta ajatellen merenkulkijoita – joilla on voimassa olevat sertifikaatit. Tämä on ensimmäinen vuosi, kun tällaista dataa on saatavilla. Mitä enemmän tietoa kerätään tulevina vuosina, mm, me pystymme sitä paremmin myös katsomaan mahdollisia suuntauksia, analysoimaan niitä ja ymmärtämään merenkulkualan työvoimatilannetta Euroopassa. EMSA tulee edelleen laajentamaan ja tutkimaan TETIS-järjestelmänsä potentiaalia. Tämä järjestelmä alun perin kehitettiin, jotta voidaan tukea Paris mou satama valtio valvonta tarkastuksia ja tämän, tästä on kehittymässä modulaarinen lähestymistapa, jolla voidaan tutkia erilaisia vaatimusten mukaisuustapahtumia. Esimerkiksi rikkimoduulia käytetään nyt Euroopassa tammikuusta 2015 lähtien niin, että voidaan tallentaa tietoja tarkastetun rikkidirektiivin täytäntöönpanosta. 2017 tulemme keskittymään siihen, että kehitämme MRV-moduulia meriliikenteen CO2-päästöjen valvonnasta, raportoinnista ja todennuksesta. Tämä on meille merkittävä haaste, koska tämä on ensimmäinen käytössä oleva järjestelmä, joka pystyy olemaan yhteydessä niin kansallisiin viranomaisiin kuin maailmanlaajuisesti eri yrityksiinkin. Keväällä tänä vuonna EMSA tulee aloittamaan uusia teknisen avun projekteja Välimerellä, samoin kuin Mustalla merellä ja Kaspian merellä. Tällä tuetaan EUn politiikkaa näiden maiden suuntaan ja autetaan niitä lähentämään omia standardeja ja lainsäädäntöään Euroopan unionin vastaaviin. Nämä hankkeet rakentuvat jo toteutettujen menestyksekkäiden hankkeiden päälle ja kuten voitte nähdä, siinä on mukana myös ja toimia siitä, siinä, sillä voidaan myös toteuttaa erilaisia toimia ja nähdä, miten meidän hyvät tapamme toimisivat myös naapurialueiden vesillä. Mitä tulee meriliikenteen tehokkuuteen ja helpottamiseen? EMSA tulee tukemaan komissiota epäsuoraan EU-meriteollisuutta. Tässä halutaan työstää harmonisoidumpia lähestymistapoja, mitä tulee EU-satamien raportointi. E, virasto on osa pilottihanketta, jolla testataan sähköistä ilmoitusta. Tällä näytetään sitten, miten Euroopan unionin laajuisesti voidaan harmonisoida rahtimuodollisuudet. Miten tämä saavutettaisiin? Erittäin merkittävä askel merialueiden tilanteiden parantamiseksi on se, että varmistetaan satelliittipohjainen AIS-datapalvelu. Tämä on erittäin arvokasta arvokas tietolähde ja se hyvin vahvasti vahvistaa merialueiden tilanteen tilannetietoisuutta kun alukset ovat liian kaukana rannikolta, niiden asemaa ei voida selve, aina selvästi jäljittää. Mutta jos alus on esimerkiksi merihädässä, on tärkeää saada sen paikannustiedot. Ja näissä tilanteissa satelliitti ja sata on ainut käytettävissä oleva tapa jäljittää alueet. Viime syksystä lähtien virastolla on nyt neljänvuotinen sopimus niin, että se saa järjestelmiinsä tätä satelliittidataa. Kopernikus on maapallon ö, tarkkailusatelliittiohjelma Euroopan unionissa. EMSA on se taho, jolla on vastuu merialueiden valvonnasta. Muutama kuukausi ohjelman täytäntöönpano, muutama kuukausi sitten ohjelman täytäntöönpano alkui ja tämä on jo osoittanut oman lisäarvonsa, koska on voitu tukea esimerkiksi kalastustoimien valvontaa, parantaa merialueiden turvallisuutta ja torjua huumausaineiden salakuljetusta. Tämän lisäksi tätä palvelua palat, kehitetään lisää niin, että voidaan esimerkiksi valvoa aluksesta toiseen siirtoja. Virastolla tulee olemaan jatkossakin merkittävä rooli rannikkoalueiden valtioiden tukemisessa öljyn torjunnassa. EMSA on rakentanut kattavan ketjun, johon kuuluu 18 laajaa öljyn torjunta-alusta EUn rannikoilla. Nämä kaikki alukset toimivat yksityisen ja julkisen kumppanuudella. EMSA suunnittelee ne spesifikaatiot, jotka liittyvät öljyn torjuntatoimiin aluksilla ja toimittaa myös nämä laitteistot. Aluksia hoitavat yksityiset omistajat, jotka, joilla on kaupallista toimintaa kyseisellä merialueella, mutta ne, he ovat myös allekirjoittaneet niin kutsutun päivystys sopimuksen EMSAn kanssa ja niiden täytyy olla sen mukaisesti 24 tunnissa valmi valmiit öljyn torjunta. EMSA on laajentanut öljyn torjuntavälineidensä kirjoa. Se on, sillä on suunnattuja erityisiä laitteita, kuten öljyn sidonta-aineita ja öljypuomeja ja näitä ei ole tähän mennessä ollut muualla saatavilla Euroopan unionissa. Ja nyt niitä löytyy Aberdeenin ja Gdanskin alueelta ja yhä työtä jatketaan niin, että voidaan saada kolmas tällainen käyttöön Adrian merellä. Hyvät naiset ja herrat, toivon, että olen voinut esitellä teille hieman prioriteetteja ja haasteita viraston, viraston työstä vuodelle 2017. Minä odotan ilolla teidän kysymyksiänne ja haluaisin vielä toistaa teille pysyvän kutsumme vierailla EMSassa Lissabonissa. Meillähän on jo tästä hyvää perinnettä, kun rouva Monteiro de Aguilar viime maaliskuussa vieraili luonemme. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia, Mylly, tästä vaikuttavasta esityksestä. Nyt sitten avaamme keskustelun. Ensin koordinaattorit ja ensimmäisenä Van de Kamp. Mevrouw de voorzitter, <clears throat> dank u zeer. Rouva puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Olen tietenkin iloinen, että Claudia Montero on paikalla ja toivottavasti hänkin saa vielä mahdollisuuden esittää muutaman kysymyksen. Kiitokset pääjohtajalle tästä alustuksesta. Ymmärsinkö oikein? Te siis, ar, te siis teidän toimintanne kehittyy siinä mielessä, että ette ole enää klassinen turvallisuusvirasto, vaan enemmänkin virasto, joka keskittyy enemmänkin rannikkovartiointiin sekä enenevässä määrin ympäristön suojeluun ja innovointiin, jos nyt mainitaan esimerkkinä Kopernikus ja satelliittivalvonta. Miten te kykenette hoitamaan kaikki nämä tehtävät? Sinänsä ihan hyvä kehityssuuntaus tämä on, mutta onko teillä riittävästi väkeä käytettävissä ja riittävästi rahaa tarjolla? Tehän tiedätte, että poliitikot eivät ole koskaan tyytyväisiä mihinkään, vaikka kuinka hyvin toimitte, niin me vain nostamme rimaa. Ja saanen tässä yhteydessä ehdi esittää seuraavaisen kysymyksen. Kuinka pitkälle ulottuu teidän toiminta-alueenne välimerellä? EUn aluevesi, onko se se raja? Tämä liittyy näihin veneisiin, joita turvapaikanhakijat ovat käyttäneet. Näiden veneiden turvallisuus, onko teillä siihen liittyen jonkinlainen rooli? Esimerkiksi ehkäisittekö, että tällaiset veneet lähtevät Libyan rannikolta? Frontex ja uusi rajavartio laitoskin tähän liittyy, joten herää kysymys, että onko meillä liikaa virastoja ja tietävätkö kaikki virastot, että mitä muut virastot oikein puuhastelevat. Eli tällainen kysymys vielä. Ympäristövaliokunnassa on keskusteltu IMOsta ja ETSstä ja hienoa, että itsekin mainitsitte nämä asiat, mutta herääkin kysymys, että tällainen eurooppalainen sooloilu niin sanotusti ETSn saralla, onko se järkevä ratkaisumalli? Todellakin poliittisluonteinen kysymys, mutta ehkäpä sallitte sellaisen. Siinäpä kaikki tältä erää. Kiitoksia. Merci, monsieur Van de Kamp, monsieur Ertug. Sitten Ertug. Ajala Sender saa puheenvuoron. Sí, muchas gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja, ja onnittelut siitä, että teidät valittiin puheenjohtajaksi. Haluaisin onnitella ja kiittää Myllyä. Vilmide oli keskustelemassa täällä kanssamme silloin, kun mietittiin vähän viraston rakennetta. Ja meidän täytyy toimia kaikilla rintamilla Euroopassa eikä pelkästään joillakin. Ja nyt sitten meriturvallisuusvirasto on saanut tukea toimintaansa ja tehokkuutensa. Ja nyt se toimii siis yhä uusilla aloilla, jotka ovat monimutkaisempia, mutta haluamme varmistaa, että alkuperäinen mandaatti, eli se, että ennaltaehkäistään toimintaa ja että valvotaan liikennettä. Meillähän nyt on Panama ja Suez-kanavat avattu, eli meillä on enemmän meriliikennettä. Ja täytyy ottaa huomioon kaikki kysymykset, jotka liittyvät ennaltaehkäisyyn ja meriympäristön suojeluun. Se on kansalaisille yhä tärkeämpää. Ja haluaisin ensin kysyä, millä tavalla tämä historiallinen tausta, joka liittyy siis turvallisuuteen, niin miten tämä perintö on taattu? Nyt kun on uusi mandaatti ja synergia Frontexin kanssa, niin tilanteesta tulee monimutkaisempi. Eli onko teillä jotain huolenaiheita? Voisiko auttaa teitä jotenkin? Ja kyse ei ole pelkästään resursseista, vaan saattaa olla jotain ongelmia, jotka voidaan ratkaista ehkä jollain tavalla yhdessä. Me ymmärrämme totta kai, että tämä on myönteinen askel, mutta tämä on myöskin haaste. Emmekä halua, että varoja sitten siirrellään vain yhdestä paikasta toiseen. Kiitos. Monsieur Zille. Kiitos sitten Zille, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hienoa, että pääjohtaja on päässyt taas meidän vieraaksemme ja kuten aina, niin hieno alustus. Pari kysymystä. Ensinnäkin tämä rajavalvonta ja maahanmuuttajakysymykset. Puolitoista vuotta sitten kävimme Lissabonissa. Silloin lähityöt alkoivat. Rahoa ei ollut hirveästi käytettävissä. 15 ihmistä oli töissä. Voisitko antaa yksinkertaisia esimerkkejä, mitä EMSA tekee ikään kuin näillä mainituilla aloilla Ainakin mediatietojen mukaan Libyan rannikolta tulevat veneet eivät kohta kovinkaan suuria ongelmia vasta kun Frontex tulee vastaan. Miten voitte vaikuttaa omalla toiminnalla tähän? Ja toinen, ehkäpä naivi kysymys, Maltan puheenjohtajavaltion Maltan edustajiltakin kysyin saamatta vastausta. Nämä rikkipäästöt. Ymmärrän, että tämä on ki- kinkkinen kysymys, mutta jotkut ympäristöasiantuntijat ovat tästä kiinnostuneita, joten pitäisiköhän meidän Välimeren alueella lähteä hoitamaan tätä asiaa samalla tavalla kuin pohjoisemmassakin, koska kyse on saastumisesta ja tämä merialue on hyvin vilkkaasti liikennöity. Kiitoksia. Merci, monsieur Zille. Monsieur Telin. Kiitos, Ten Telitska, olkaa hyvä. Uh, sure, uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Pari kysymystäni tulivat jo esille muissa puheenvuoroissa, eli voin puhua aika lyhyesti Tämä esitys oli hyvin kattava ja jäsennelty. Siinä oli paljon tietoa. Siellä oli yksi asia, joka puuttui. Eli mikä on mennyt pieleen? Mikä ei vastaa odotuksiamme? Missä kunnianhimo ei toteudu? Tai missä olemme aikataulusta jäljessä? Mitä pullonkauloja toiminnassanne on? Me vähän rivien välistä luimme ja kun ajatellaan, kuinka paljon teillä nyt on kaikkia tehtäviä, niin miten me voisimme auttaa teitä? Eli mitä, minkä tyyppisiä ongelmia teillä nyt lähinnä on? Ja sitten toiseksi, on hyvä, että kerroitte meille hiukan toiminnasta Kopernikuksen yhteydessä, mutta tässäkin kysyisin, kun nyt muistetaan, että monilla aloilla – emme pysty hyödyntämään Galileon tai Kopernikuksen etuja, niin uskotteko, että tulevaisuudessa voidaan ehkä toimia tehokkaammin? Koska minusta tuntuu, että on paljon enemmän potentiaalia, kun ajatellaan palvelun tuottamista kuin mitä pystytään käyttämään. Koskeeko tämä myöskin meriturvallisuusvirastoa vai ei? Eli tämä oli toinen kysymykseni. Ja pari muuta kysymystä, jotka haluaisin esittää, tulivat jo esille. Kiitos. Kiitos sitten Keith Taylor. Eh? Kiitoksia puheenjohtaja. Joo, kyllä vain. Todella mukava nähdä teidät taas täällä, herra Mylly. Varmastikin kaikki. Kaikki muut esittävät saman kysymyksen. Ja minä toistan sen vielä kerran ihan selvyyden vuoksi. Olin hyvin vaikuttunut eh, EMSAn, olen ollut hyvin vaikuttunut EMSAn työstä vuosien varrella. Ja tiedän, että viime vuonna annamme teille lisävastuunta. Eh, öljy- ja kaasu eh, toimien valvonnaksi. Ja sitten myös Frontexin osalta tuli teille vastuuta te autatte nyt rannikkovartiosta. Minäpä mietin, että pystyisittekö tuomaan esille olemassa olevia oletettuja paineita tämän työn, tämän vastuun kantamiseksi. Kiitos sitten Kyllönen. <laughs> Je vous prends là, comme ça, de votre arrivée. Saatte heti puheenvuoron. Hyvää päivää. Anteeksi, että en ollut täällä aikaisemmin paikan päällä olisin kysynyt liittyen tähän pakolaistilanteeseen, kun se keskustelu on vaimentunut täällä parlamentissa, mutta olen ymmärtänyt meriteollisuudelta ja merenkulkijoilta saamastani palautteesta, että ongelmat eivät ole suinkaan poistuneet, niin mitä meidän pitäisi täällä parlamentissa edelleen tehdä ja ottaa huomioon tämän pakolaiskysymyksen ja merenkulun turvallisuuden kanssa? Kiitos. Merci Madame Kivenen. Madame Jackie. Kiitos sitten Jackie Foster. Uh, thank you and uh, welcome to uh, Ms. Kiitoksia Mylly. Kiitoksia alustuksestanne. Pari kohtaa tuli esille otettiin käyttöön tämä rikkidirektiivi, niin mehän tiedämme, että se oli haaste monille varustamoille, koska piti päivittää teknologiaa ja muuta. Monet ovat tämän tehneet, vaikka se olikin erittäin kallista heille. Mutta tämän lisäksi, no oliko tämä kyse Pohjanmerestä tai mistä muusta, unohdetaan nyt se, mutta viime vuonna nousi esiin kysymys, eli oli laivoja, joissa oli kaikki tämä uusi laitteisto. Ja sitten ne menivät tiettyihin satamiin, joissa ei ollut ongelmia, mutta oli tiettyjä satamia Euroopassa, jotka sitten yrittivät ottaa käyttöön omia paikallisia sääntöjään. Eivätkä he sallineet näiden laivojen saapumista satamaan ja sanottiin, että ne eivät noudattaneet puhtaan veden direktiiviä No me puhuimme tästä edellisellä puheenjohtajakaudella ja sitä edelliselläkin. Ja nyt tästä olisi apua, koska monet meistä ovat kiinnostuneet tästä alasta. Eli onko tähän asiaan saatu selvyyttä? Koska me emme voi mitenkään suvaita sitä, että joitain paikallisia sääntöjä noudataan ja sitten aletaan luoda ongelmia näiden eri asetusten tai direktiivin välille. Ja sitten saasteet. No usein kuullaan, että jos on öljyvuoto tai jotain muuta katastrofimaista, prestige-tapaus esimerkiksi, mutta nyt jätteet ja muovi ovat tärkeä osa saasteita. Eikä puhu pelkästään laivoista, koska meillähän on laivoihin liittyviä sääntöjä, mutta kun katsotaan jäsenvaltioita, jossa on satamia, ja sitten katsotaan kuinka paljon saasteita mereen survotaan. Tätä ei voida hyväksyä. Ja kyseessähän on suuri haaste ympäri maailmaa. Ja teidän roolissanne, kun mietitte näitä asioita yhdessä, niin onko teidän virastollenne mitään ajatusta siitä, miten voitaisiin puuttua tähän ja tietysti muihin kysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi polttoainevuotoihin tai öljyonnettomuuksiin? Eli tässä olivat minun kysymykseni ja kiitoksia, että olette tulleet paikalle. Merci. La parole. Kiitoksia. Ja sitten Montero. Sur la jolie photo. Joka nähtiin sinne valokuvassakin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Myllyä siitä, että tulitte tänne kokouksemme ja pahoittelen, että en ollut kuuntelemassa johdantopuheenvuoroa, koska minä olin kalastusvaliokunnassa. Minun täytyi siellä esitellä oma tekstini, mutta kuulin aivan viimeisen osion, jossa viittasitte tuohon Lissabonin vierailuun. Ja todellakin meidän pitäisi vierailla paikan päällä ja nähdä paikan päällä, miten EMSA toimii, miten, millaista sen päivittäinen työskentely on. En nyt toista kaikkea sitä, mitä kollegat jo täällä toivat esille. Ajatellen tässä tätä pakolaismaahanmuuttokriisiä Euroopassa. Mutta tässä on pari asiaa, joihin haluaisin kommenttia Emsalta. Ensimmäinen näistä liittyy meripakettiin, josta tänään keskustelimme komissio tämän esitteli meille aamulla, eli matkustajalusten tu, äh, turvallisuus. Mitä mieltä te olette näistä eri direktiiveistä, jotka kuuluvat tähän? Pitäisikö tässä perustana olla riskianalyysi? satamavaltio tarkastusten osalta. Mitä mieltä olette tästä yksityiskohdasta? Toinen kysymys sitten rikkidirektiivin täytäntöön panosta. Ja Emma, Esma, Emsahan on itsekin toiminut tämän asian osalta. Mitä tässä pitäisi tehdä LMB-kaasun osalta. Olisiko tämä polttoaineena vähemmän saastuttava? Ja mitä tulee sitten alusten täytäntöönpanoon? Millä tavalla EMSA näkee tilanteen sitten? Miten aluksilla pannaan täytäntöön lainsäädäntö? Kiitos sitten Rike. Kiitoksia puheenjohtaja, pääjohtaja. Kuten huomasitte, tämä valiokunta tukee edelleen virastoa nyt kun se tehtävikin on laajennettu. Ines puhui tietyistä huolenaiheista, jotka liittyvät materiaalisiin ja rahallisiin resursseihin virastossa. No minulla on toinen huolenaihe. Kun nyt ajatellaan näitä uusia tehtäviä, jotka liittyvät rajavalvontaan, niin katsotteko, että teillä on riittävästi resursseja, kun ajatellaan lainsäädäntöä ja säädöksiä, jotta pystytte hoitamaan tehtävänne? Frontex-virastohan tavallaan hyödyntää teidän resurssejanne, mutta se ei kuitenkaan saa puuttua näihin rajakysymyksiin. Eli vaikuttaako tämä siihen tapaan, jolla teette työtä, ja pitäisikö jotenkin parantaa sääntöjä tai laajentaa lainsäädäntökapasiteettia virastonne osalta, vai katsotteko päinvastoin, että lainsäädäntöpuutteet ovat riittävät ja turvatut? Kiitoksia. Sitten minulla olisi ihan pieni kysymys. Helmikuussa 2017 tehdään 10 minuutin tarjouskilpailu liittyen meri saasteiden valvontaan lennokkien kautta. Eli minkä tyyppistä saastetta te aiotte valvoa Eli tämä liittyy vähän Siilen ja Fosterin huolenaiheisiin, eli minkä tyyppisestä saasteista on kyse. Ja millaisia odotuksia teillä on liittyen näihin lennokkisäännöksiin, jotta nimenomaan voitaisiin helpottaa näitä valvontalentoja. Eli tässä oli aika paljon kysymyksiä ja nyt teillä on puheenvuoro. Thank you very much, um, Madam Chair. And, uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset, hyvät parlamentin jäsenet, kattavista kysymyksistä, joita minulle esitettiin. Haluaisin hieman näitä yhdistelläkin, koska tässä oli päällekkäisiä kysymyksiä. Ensinnäkin Ensan roolista ja oikeusperustasta, sillä mitä teemme. Meillä on erittäin selkeä mandaatti EMSalle. Se perustuu perusasetuksen ja sen uudelleen tarkasteluihin. Tässä on velvoittavia tehtäviä, eli viraston ydintehtäviä. Ja jos tarkastelemme ydintehtäviä, ne ennen kaikkea liittyvät alusten turvallisuuteen, ympäristön suojeluun ja valvontakysymyksiin. Sitten yhteistyöstä Frontexin ja EFKAN kanssa – Olemme tehneet yhteistyötä näiden tahojen kanssa jo vuosikausia. Meillä on kahdenväliset äh, palvelutason äh, yksiköiden äh, sopimukset ollut monen vuoden ajan, ja tämä perustuu siihen, että EMSalla on kapasiteettia valvoa merialueita, ja näillä kahdella eri virastolla sitä ei ole, ja tämä on parempi kuin tehdä päällekkäistä kaksin kolmikertaista työtä. Eli me toimitamme näiden virastojen tarvitsemat tiedot ja jopa räätälöimme joitakin palveluja esimerkiksi EFKalle ja Frontexille tiettyjen hankkeiden kautta tai pitkällä aikavälillä Frontexillekin. Tällä erää Frontexilaisia on mukana EMSassa ja tässä räätälöidään me, merialueen kuvaa EMSan järjestelmän kautta, koska nämä ö, tiedot, joita EMSA kerää, ei ole Frontexille, eivät ole Frontexille riittäviä, joten tätä vielä hienosäädetään ja tämä sitten toimitetaan Eurosur-järjestelmään. Tällä tavalla me voimme hyödyntää sit, sitä välinettä, joka meillä on jo, ja tehdä siitä, tehdä siitä tehokkaamman, jota nämä kaikki kolme virastoa voivat käyttää tätä. Mitä tulee rannikkovartiosta kysymykseen, mainitsinkin jo, että EMSAn ydintehtäviin ydintehtävissä suurin osa näistä rannikkovartiosta tehtävistä ovat osa meidän toimintaamme. Eli voidaan sanoa, että tämä luo meille hieman enemmän työtaakkaa, mutta koska tämä on jo osa meidän ydin tehtäväämme se ei luo mitään laajaa ylimääräistä työtaakkaa. Kuten aikaisemmin sanoin, me olemme tehneet molempien virastojen kanssa aikaisemminkin yhteistyötä. Tämä vain rikastuttaa tätä yhteistyötä. Ja kuten näitte tuolta kaaviosta, niin me, tule, me tulemme työllistämään 17 ihmistä vielä lisää. Heitä ei ole vielä äh, otettu töihin, mutta he ovat sitten mukana tässä äh, työssä, eli niin kutsutussa rannikkovartiosta tehtävissä. Ja näitä henkilöitä käytetään esimerkiksi äh, valvontatehtävien kehittämisen sitten kysyttiin sitä, että onko EMSAlla tällä hetkellä mitään esteitä, oikeudellisia esteitä tai jotain sellaista, jolle komission, komissio tai poliitikot voisivat jotain tehdä. Niin sanon, että kyllä meillä on nyt nämä palvelut, joissa puuttuu vielä lainsäädäntöä EU-tasolla. Meidän täytyy neuvotella kansallisten viranomaisten kanssa, Eurokontrollin kanssa ja lähes yhteistyössä EASan kanssa. Meidän täytyy miettiä, miten tietyillä alueilla miehittämättömiä lennokkeja voidaan käyttää. Me emme lennä niillä väestörikkaiden alueiden ylä, vaan pelkästään merialueilla. Meidän ei siis tarvitse mennä maa-alueen puolelle. Tämä on meille tämä rajapinta. Mutta lainsäädännön puute on tällä hetkellä edelleen ongelma meille. Se on este meille. Tämä on suuri haaste, koska ensi vuonna, kuten mainitsinkin, meidän pitäisi jo pystyä toimittamaan palveluja asian osalta jäsenvaltioille ja virastoille miehittämättömien lentoalusten suhteen. Tämä on suuri haaste meille, koska meidän täytyy yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa neuvotella, siellä ilmailuviranomaisten kanssa neuvotella. Tämä on täytyy keskustella. No, tämä on nyt uusi palvelu, jota kehittelemme. Kuten mainitsinkin, me tulemme käyttämään miettämättömiä lentoaluspalveluja monella tavalla. Ja meidän täytyy tehdä tästä palveluista mahdollisimman tehokas. Jopa jos valvomme merialueita olemassa olevilla valvontalaitteillamme, satelliitilla, AISL, mutta nämä miettämättömät lennokit, ne tuovat lisäarvoa, ne täydentävät olemassa olevaa tiedon keruutamme ja tämä integroidaan sitten siihen tietoon, jota aikaisemmilla välineillä on kerätty. Joten meidän täytyy kehittää tätä palvelua palvelun tarjoajien kanssa. Tässä täytyy olla erilaisia sensoreita. Tämä on palvelu myös EMSalle ja tässä kyllä tarvitaan apua valiokunnaltakin. Sitten jos tarkastellaan, arvioidaan, Kit Taylor kysyi näistä kaasu- ja öljy toiminnasta ja e ensan roolista tässä, millä tavalla rannikko vartiointi toimii, mihin toimiin tai miten nämä toimet aiheuttavat lisähaasteita resurssimielessä virastolle taloudellisesti ja henkilöstöresurssien osalta. Me teemme henkilöstöleikkauksia komission 2013 tiedonannon mukaisesti, eli 10 prosentin leikkaus. Ja nyt kun meillä on tämä rannikkovartiosto toimi, niin me saamme 17 virkaa lisää, eli tämä on tällainen lähestulkoon nollapeli meille. Päädymme siis samalle tasolle kuin missä olimme henkilöstön osalta vuonna 2012. Virastolle tulee haasteita me olemme kierrättäneet uudelleen viraston sisällä henkilöstöä, olemme kehittäneet järjestelmiä niin, että voimme toimia automaattisemmin niin, että pystymme henkilöiden työtä suuntaamaan yhä enemmän tehtäviin. Voimme sanoa, että se mandaatti, joka meillä tänä päivänä EMSassa on, sitä ei enää voida laajentaa ilman lisää resursseja, niin taloudellisia kuin henkilöstöresursseja. Alamme olla aivan ö, kapasiteetin rajoilla. Me pystymme toimimaan niiden palveluiden osalta, joita toimitamme laadukkaasti jäsenvaltioille, virastoille ja niin edelleen. Mutta nyt alkaa näkyä jo hieman esteitä tiellä. Ja huomaamme myös, että tahtoa on eri pääosastoilla asettaa meille lisää tehtäviä ja hyödytään meidän asiantuntijuuttamme eri aloilla. Ympäristö- ja ilmastopääosastot oikein mielellään haluaisivat EMSAn palveluja omia poliittisia tarpeitansa varten, koska me pystymme rikastuttamaan omien palveluidemme kautta heidän tietojansa. Sitten pakolaiskysymys. Se on tärkeä kysymys, on suuri kysymys. Tässä EMSalla on merkittävä rooli, selkeä rooli. Me toimitamme tukitietoja Frontexille. Meille ei tule tällä alueella lisävastuita, mutta me toimitamme tietoja, äh, rikastamme niille, niitä Frontexille oman valvontakapasiteettimme mukaisesti. Käytämme siis näitä miehittämättömiä lentoaluksia ja äh, muita lähteitä. Toimitamme niitä tietoja, joita Frontex tar- tarvitsee. Satelliiteilla ei nyt joka ikistä pikkuista venettä voi huomata. huomata. On sellaisia esimerkkejä, joissa satelliittien kapasiteetti on ollut erittäin hyvä. Meillä on esimerkkejä, joissa pienet kumiveneet, joissa on 30 ihmistä, satelliittijärjestelmämme on huomannut nämä veneet ja tieto on toimitettu Frontexille ja kansallisille viranomaisille, jotka ovat sitten ryhtyneet toimiin. EMSA ei ryhdy enää lisätoimiin, se vaan toimittaa nämä tiedot Frontexille. Tässä on meidän toimi rajamme. Sitten täällä puhuttiin rikkikysymyksestä. Tämän asian osalta voin todeta, että EMSA on työskennellyt, kuten mainitsinkin, vuoden 2015 alusta rikkidirektiivin voimanastumisen jälkeen. Olemme tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja keränneet tietoja rikkitarkastuksista Ja ensimmäisen vuoden aikana lähes tulkoon 7000 tarkistusta rekisteröitiin järjestelmiimme ja jäsenvaltiot ovat tässä rikkidirektiivin vaatimuksiansa täyttäneet. Tietysti tämä yhtäältä perustuu siihen, että polttoaineen hinta on ollut hyvin alhainen, joten alhaisen rikitason meripolttoainetta on pystytty käyttämään. Jotkut varustamot ovat jo päättäneet ryhdytä käyttämään pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä. Tämä on luonut jotakin ongelmia, niin kuin Rova Foster mainitsikin. E, eli tämä eurooppalainen puhtaan veden direktiivi. No, tämä on aiheuttanut jotakin ongelmia, koska nämä, näitä jätevesiä ei ole saanut sitten laskea mereen. Ja tästä on keskusteltu IMON, IMON piirissä. siellä suuntaviivoja työstetään ja muovijäte ja jäte yleensäkin. Tällä hetkellä tämä ei kuulu EMSAn toimivaltuuksiin. Me emme ole vielä pystyneet asian suhteen tekemään työtä. Tämä on poliittisesti hyvin herkkä aihe, joten tähän tarvitaan ensin poliittinen päätös. Ja sitten päätetään, että kenen vastuulle tämä aihe tulee. LMG Se on hyvä mahdollisuus tietyillä alueilla, kuten Euroopassa nyt, koska nämä äh, fasiliteetit äh, nopeasti kehittyvät ja kasvavat eri alueilla. Jotkut varustamot ovat jo päättäneet äh, uudet aluksensa, uusille aluksille tuoda LNG-mahdollisuudet. Ja tässä on rakennettu aluksia, joissa voidaan vaihtoehto, vuorotella eri polttoaineiden käytön kanssa. Muutamia vuosia tässä menee, aikaa vielä kuluu ennen kuin infrastruktuuri on valmis, niin että ihmiset voivat luottaa siihen, että tässä on alusten liikennöintialueilla tankkausmahdollisuuksia globaalilla tasollakin, kun ajatellaan nyt Atlantin ylittämistä, niin fasiliteetit eivät vielä ole riittävän suuria. passenger ship uh, safety. matkustaja turvallisuuskysymys on tällä hetkellä hyvin politiikkajohteinen. EMSA toteuttaa nämä tarkastukset. Se kuuluu meidän toimivaltuuteemme. Me työstämme tätä myös yhdessä IMOn kanssa. Ja Lähtäväksi jää, mitä nyt sitten tapahtuu seuraavassa MSCssä matkustajalusta turvallisuuden osalta. Eli mitä seuraavassa meriturvallisuuskomiteassa tapahtuu? Uh, I can highlight maybe once more. Kenties vielä kerran voisin korostaa sitä merkitystä, joka on rapasasetuksella, koska on äärimmäisen tärkeää, että EMSA pystyy tulevaisuudessa hyödyntämään tätä modernia teknologiaa. Ja yhtä lailla me odotamme Euroopan unionin tasolta harmonisoitua lainsäädäntöä tämän asian osalta. Me teemme ainakin parhaamme tässä valiokunnassa ja teemme kaikkemme teidän avuksenne. Kiitoksia, että tulitte paikalla. Kiitoksia, että olitte näin täsmällisiä. Ja voitte aina luottaa meidän tukemme. Ja me haluamme viedä näitä asioita eteenpäin, jotka ovat tosiaan suuria haasteita. Eli kiitoksia, että olitte paikalla ja nähdään pian taas uudestaan. nous continuons avec notre point suivant. Sitten siirrymme eteenpäin. Kyllösen lausunto. Aiheena ovat vuotuiset kasvihuonepäästöjen vähennykset jäsenvaltioissa 2021-2030. Eli Kyllönen, te saatte esitellä tämän lausuntoluonnoksen. Ja sen jälkeen puheenvuoron saavat varjoesittelijät ja sen jälkeen sitten avaamme keskustelun koko valiokunnalle. Kyllönen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, on ollut ilo laatia lausuntoluonnos Enville tässä jäsenmaille asetettavia sitovia päästövähennystavoitteita koskevassa asiassa Asia on meille kaikille hyvin merkityksellinen, sillä liikenne tuottaa neljänneksen Euroopan unionin hiilidioksidipäästöistä. Liikenteen päästöistä on keskusteltu jo kauan ja vähentämistarpeista vuodesta 90 saakka tavoitteiden vaihdellessa lähinnä taloudellisten suhdanteiden mukana – vaikka asia on ollut hyvin aktiivisesti esillä, niin siitä huolimatta valitettavasti kasvihuonekaasupäästöt Euroopassa ovat vain kasvaneet ja vuonna 2014 ne olivat 20 prosenttia korkeammat kuin vuonna 1990. Käsittelyssä olevan taakanjakoasetuksen piirissä on koko liikennesektori lukuun ottamatta kansainvälistä merenkulkua ja ilmailualaa. Asetusehdotuksen mukaan jäsenvaltioille määritetään vuoden 2030 päästövähennysvelvoitteen lisäksi vuotuiset vähennysvelvoitteet kaudelle 2021-2030. Jäsenvaltioilla on velvoite noudattaa sekä vuotuisia päästökiintiöitä että lineaarista päästövähennyspolkua. Käyn läpi ohessa keskeisimmät muutosehdotukseni raporttiin. Ehdotuksillani olen halunnut varmistaa sen, että esitetyt päästövähennykset tosiasiallisesti toteutuvat vuoden 2030 tilanteessa ja ennen kaikkea korostaa tämän taakanjakoasetuksen yhteyttä Pariisin sopimuksen toimeenpanoon sekä pitkän aikavälin päästövähennystarpeeseen. Vuosien 2021-2030 päästövähennyspolun alkupiste on ehdotuksen mukaan vuosi 2020 ja se määräytyisi lähtökohtaisesti vuosien 2016-2018 keskimääräisten päästötietojen perusteella. Pidän tärkeänä, että kaikille maille syntyy vahvat ja tasavertaiset kannusteet päästöjen vähentämiseksi kauden alusta lukien ja ehdotan siksi vuoden 2020 tason lähtöpistettä tarkistettavaksi siten, että se määräytyy vuosien 2016-2018 keskiarvon tai aiemmassa taakanjakodirektiivissä asetetun jäsenmaiden vuoden 2020 tavoitetason mukaan. Tämä muutos kiristää EUn yhteistä tavoitetasoa noin 93 megatonnia. Komissio on sisällyttänyt asetusehdotuksensa joustoja, joilla on pyritty varmistamaan päästövähennystoimien mahdollisimman kustannustehokas kohdentuminen. Monet osin päällekkäiset joustot voivat kuitenkin kokonaisuutena johtaa tilanteeseen, jossa EU jää Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteissaan, vaikka jäsenmaat yltäisivätkin taakanjakopäätöksen mukaisiin tavoitteisiinsa. Toisaalta komission ehdotusten hyväksyttävyys useissa jäsenmaissa on juuri riippuvainen näistä joustomahdollisuuksista. Raportöörinä katson, että esitetyistä joustomahdollisuuksista hyvin perusteltuja ovat sektoreiden väliset siirrot, päästökauppa ja taakanjakosektoreiden välillä, eli niin kutsuttu one-off-mekanismi sekä LULU-CF-jousto. niin kutsuttua intemporaalijoustoa olen esittänyt rajoitettavaksi 5 prosenttiin, jotta päästövähennyspolku pysyisi jäsenmaissa hallittuna. Liitteeseen neljä sisältyvää vähätuloisempien jäsenmaiden lähtötason tarkistusta esitän niin ikään poistettavaksi. Ymmärrän komission ehdotukseen sisältyvää ajatusta hallinnollisen taakan vähentämisestä, mutta pidän välttämättömänä vuosittaista seurantaa siitä, kuinka päästövähennystavoitteet eri jäsenmaissa toteutuvat ehdotetun viiden vuoden välein tapahtuvan arvioinnin sijaan. Täytäntöönpanon ja vaikuttavuuden turvaamiseksi pitäisin hyvänä, että komissiolla olisi aitoja työkaluja myös sanktioiden määräämiseen jäsenmaille, jotka eivät täytä päästövähennystavoitteitaan. Lisäksi haluan todeta muutaman sanan liikennesektoria koskien. Tuen ajatusta, että liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävät keinot on jätetty esityksessä kansallisen päätöksenteon piiriin. Pidän kuitenkin erityisen ongelmallisena kaupunkipolitiikkaan liittyviä EUn toimivaltapuutteita ja toivon unionin ottavan laajempaa koordinaatioroolia kaupunkien liikennepolitiikan parhaiden käytäntöjen levittämisessä. Haluan muistuttaa kollegoita myös siitä, että EUlla on eri rahoitusinstrumenttiensa kautta – merkittävä määrä rahoitusta allokoitavissaan ja pidän aivan välttämättömänä, että eri ohjelmista ja instrumenteista myönnettävä rahoitus suunnataan liikennesektorin osalta sellaisiin projekteihin, jotka edistyvät, edistävät siirtymistä vähäpäästöiseen, lyhyt aikaväli tai kokonaan päästöttömään keskipitkä ja pitkä aikaväli liikennejärjestelmässä. Tehokkain tapa varmistaa päästövähennystavoitteiden toteutuminen on laaja toimenpidekokonaisuus, joka koostuu järkevästä maankäytön suunnittelusta, joukkoliikenteestä, kävelystä ja pyöräilystä, kehittyvän ajoneuvo-, moottori- ja polttoaineteknologian täysimääräisestä hyödyntämisestä, tiedon ja digitaalisten palveluiden käyttöönotosta ja hintainstrumenttien käyttöönotosta liikkumisvalintojen ohjaamisessa. Digitalisaatio ja uudet digitaaliset palvelut ovat mahdollistaneet uuden tyyppisten liikkumispalveluiden syntymisen, jotka yleistyessään voivat vähentää tarvetta oman auton omistamiseen ja käyttöön ja luoda siten jatkossa merkittävää päästövähennyspotentiaalia. Onkin toivottavaa, että nämä palvelut saavat jalansijaa sekä kaupunkiliikenteessä että kaupunkien välisessä liikenteessä. Palvelut tarjoavat käyttäjille vaivatonta liikkumista ja tekevät myös liikkumisen kokonaiskustannukset ennakoitavimmiksi ja läpinäkyvimmiksi. Vaikuttaa siltä, että myös liikenteen automatisoituminen tapahtuu ennakoitua nopeammin. Näitä molempia kehityskulkuja pidän myönteisenä, mutta totean, että niin Euroopan unionin kuin jäsenvaltioiden lainsäätäjien tulee seurata alan kehityksen vaikutuksia liikenteen päästöihin tarkasti. On varmistettava, että muutokset johtavat ilmaston ja ympäristön kannalta nykyistä vähemmän haitallisiin ympäristövaikutuksiin ja nykyistä vähemmän haitalliseen liikkumiskäyttäytymiseen. Liikenne on Euroopan kansalaisille yksi tärkeimmistä arkipäivän palveluista ja toimiva, täsmällinen ja kustannustehokas logistiikka Euroopan integraation ja sisämarkkinoiden toiminnan kannalta aivan olennaista. Ottaen huomioon, että tämän taakanjakoasetuksen myötä liikenne- ja logistiikkasektorin päästövähennystavoitteet ovat muodostumassa varsin kunnianhimoisiksi, niin en voi peittää huoltani siitä, että päästövähennysten kustannusvaikutukset liikenne- ja kuljetussektorille sekä eurooppalaiselle elinkeinoelämälle ovat vielä täysin arvioimatta. Uskottavaa kustannushyötylaskentaa tarvitaan myös jäsenmaiden tehdessä päätöksiään päästövähennysvelvoitteiden kohdentamisesta eri sektoreille ja mielestäni komission tuleekin tukea jäsenmaita näiden työkalujen tarjoamisessa. Odotan mielenkiinnolla tulevaa keskustelua ja yhteistyötä varjoraportöörien kanssa. Kiitoksia. Merci Madame la rapporteure. Donc je vais donner la... Kiitokset valmistelijalle. Sitten varjoesittelijät. Ensimmäisenä Kluun, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Thank you. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja kiitokset valmistelijalle ehdotuksista. Ja odotan innolla yhteistyötä hänen kanssaan. Todella kiitän tästä. Minäkin tuon tätä komission asiakirjaa, se on hyvä. Me tarvitsemme kaikkien jäsenvaltioiden kollektiiviset ponnistelut niin, että voimme tehokkaasti siirtyä vähähiiliseen talouteen ja täytyy olla selkeät säännöt tällaisen, sään, tällaisen siirtymisen toteuttamiseksi. Tietysti tässä halutaan luoda myös investointimahdollisuuksia ja työpaikkoja ja lieventää samalla ilmastonmuutoksen aiheuttamaa vahinkoa. Meillä on kansalliset päästö vähennystavoitteet jäsenvaltioilla 2021-2030 ja tietysti myös Euroopan unionin sitoumukset Pariisin sopimuksen pohjalta kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Mutta ehdotus on ihan reilu siinä, onnistetaan ottamaan huomioon jäsenvaltioiden eri kapasiteetit, kun asetetaan tavoitteita ja ryhdytään toimiin, riippuen siis per capita bruttokansantulosta, joten tässä täytyy osoittaa myös reiluutta äh, jäsenvaltioiden eri tulotasojen pohjalta. Niillä, ne, joilla on parempi talous, äh, niille voidaan asettaa ta- tiukemmat tavoitteet. Tässä täytyy toimia jäsenvaltioiden kanssa yhdessä ja samalla heijastella niiden talouksien erilaisia rakenteita. Täytyy ottaa mukaan joustavuutta ja äh, joustavuus, joustavuutta, joka liittyy ETS ja päästö oikeuksiin. Tietysti tässä tulee myös vuosittaista raportointia ja valmistelijan omat näkemykset tästä kertonut. Varmasti kun menemme yksityiskohtiin, niin sitten enemmän tästä saamme tietoa. Tietysti mietimme, miten teho, energiatehokkuutta voidaan ö, parantaa. 75 prosenttia EUn ö, kasvihuonekaasupäästöistä liittyy energiaan. Jotain edistystä on saavutettu, mutta paljon on työtä vielä tehtävänä. Me tarvitsemme älykästä kestävää politiikkaa. Ja jäsenvaltiossa toteutettuna tämä tulee johtamaan edistykseen. Ehdotuksella halutaan varmistaa se, että Euroopan unioni on edelleen uusiutuvien energialähteiden osalta maailman johtaja ja saadaan aikaiseksi energiatehokkuutta, tehokkuutta, takata ajoneuvoja ja niin edelleen, mutta tässä tarvitaan tasapainoa kun halutaan kollektiivisia tavoitteita saavuttaa. Meidän täytyy varmistaa se, että emme luo sellaista järjestelmää, jossa täytyy sitten tehdä tällaisia pakkokorjausliikkeitä. Tässä täytyy olla tällainen tasapaino tarkistus mukana. Tietysti meillä on joustavuusperiaate, se on komission ehdotusten pohjalla, ja tämähän on meidän Pariisin sitoumustemme mukaista, joten voin vain toivottaa tervetulleeksi nämä ehdotukset ja odotan niin olla yhteistyötä valmistelijan kanssa niin, että voimme sitten valiokunnalle tästä yhteisen ehdotuksen antaa. Kiitokset vielä kerran valmistelijan. La parole est à madame. Kiitos sitten Kristiin Merci. Kiitoksia. Kiitoksia Kyllöselle tästä ensimmäisestä esityksestä. SND-ryhmän varjoesittelijänä haluaisin korostaa tämän tekstin tärkeyttä. Tämä liittyy Pariisin sopimukseen sen sovittamisen Euroopan-oikeuteen. Tällä tavalla luodaan oikeudelliset puitteet EU:ssa, mitä tulee ilmastotavoitteisiin seuraavan 30 vuoden ajaksi. Haluaisin kiittää valmistelijan tekemää työtä hän on parantanut komission ehdotusta, joka ei ollut riittävän kunnianhimoinen. Ensinnäkin vuoden 2050 tavoitteet. Meidän täytyy kirjata tavoitteet pitkällä aikavälillä Pariisin sopimuksen mukaisesti. Toiseksi on vahvistettava hallinnointia tavoitteiden osalta ja meillä pitää olla useammin harjoitettava valvontaa ja meillä pitää olla tarkastuslauseke tekstissä. Sitten haluaisin parantaa tekstin kunnianhimoa vielä usealla tavalla. Ensinnäkin täytyy välttää se, että kaikki kiintiöt jaetaan ilmaiseksi, eli niin kuin Euroopassa on jo tehty, niin meidän pitäisi huutokaupata osa näistä päästöoikeuksista vuosittain. Näin saastuttaja maksaa periaatteesta voidaan pitää kiinni ja investoida kestäviin hankkeisiin. Sitten tarkastuslausekkeessa meidän pitäisi vahvistaa ympäristövirastoa kun mietitään ilmastotavoitteita. Ja myöskin pitäisi rajoittaa hiukan joustavuutta, jota on annettu jäsenvaltioille. Ja olisi myöskin tärkeää katsoa tätä lähtökohtaa, josta lasketaan päästöt, jotta kiintiöiden jako todellakin kattaa kaikki päästöt. Ja olisi hyvä muuttaa jopa asetuksen nimeä, jotta se olisi vähän selkeämpi ja voimakkaampi ja joka puhuttelisi kansalaisia, jotta tämä teksti olisi helppolukuisempi. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Telinka. Uh, thank you, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aloittaisin nyt toteamalla, että tämä on todella, ja varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tämä on todella tärkeä asiakokonaisuus. Tarvitsemme kunnianhimoa ja tasapainoa myös, mutta myös mukaanottavan luonteen tähän ja meidän täytyy pystyä toteuttamaan tämä. Tämän vuoksi minäkin arvostan sitä, mitä valmistelija on tähän luonut. Tässä on tasapainoa. Muutamia huomioita minulta varmaan tähän tulee. Mutta tämän huomasin nyt ensimmäistä kertaa tätä lukiessa, niin erityisesti haluaisin nyt kiinnittää tarkistuksen kahdeksan huomiota artiklaan yksi. Valmistelija puhuu tässä siitä, että pitäisi saavuttaa tämän sopimuksen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden pitäisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjänsä ja niin edelleen, niin edelleen. Tässä asetetaan tavoitteet 2030, 40 ja 50 vuosille. Minä ymmärrän kyllä kunnianhimot tämän asian osalta ja minä kyllä olen valmis jakamankin tämän tavoitteen, mutta olen vain sitä mieltä, että tämän täytyy nyt, tämä on nyt asetusluonnoksessa, sen täytyy olla siellä, täytyy muistaa, että nämä päivämäärät, nämä vuosiluvut ovat kaukana tulevaisuudessa. Kenties silloin meillä on jo erilaisia ongelmia edessämme. Minä yritän aina tuoda tämän esille, kun asetamme määräaikoja ja parlamentissa esitämme tarkistuksia, niin meidän pitäisi EPRS eh, myös vaikutusarvioiden osalta konsultoida. En minä mitenkään kyseenalaista tätä ehdotusta. Minä vain sanon, että tämän pitäisi saada oikein. Ei eh, liian kunnianhimoista, ei liian kunnianhimotonta, vaan tasapainoinen tällä hetkellä olisi hyvä että tätä tarkasteltaisiin uudelleen ennen vuotta 2030, jolloin voisimme taas olla viisaampia. Mutta kenties valiokuntana me voisimme pyytää tässä vaikutusarviota Tarkistuksesta yhdeksän 2020 tavoit- vuotta tavoitteita ja sitten tätä polkua tähän. Minun mielestäni ei ole asianmukaista tätä polkua määritelmä, määritelmä laskea näitä päästömääriä 2016 2018 vuosien keskipäästöjen mukaan, koska tällainen lähestymistapa vaikuttaa vaikuttaa kielteisesti niihin maihin, jotka ovat jo tehneet merkittävämpiä päästöleikkauksia ja niillä on ollut silloin vuosina 16 ja 18 jo merkittävästi alhaisemmat päästötasot. Tämä ei tue päästöjen vähennystavoitteiden eh, eh, kehittymistä, mutta eh, perusperiaatteet tämän lähestymistavan takana ovat kyllä ihan ymmärrettävissä olevia. Tietysti tässä voitaisiin kompromissi luoda, eli ne olosuhteet 2016-2018 lukujen käyttämiseksi, kun tässä siis varmistettaisiin tämä jatkuvuus ja palkittaisiin niitä jäsenvaltioita, jotka ovat jo aikaisemmin ponnistelleet kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseksi. Sitten vielä pari-kolme juttua nopeasti tässä. Tarkistus 10 artiklaan 5 kohtaan 3, eli tämä 5 prosenttia tässä. Minulla ei ole mitään merkittävää ongelmaa asian suhteen, mutta mietin, eikö tässä jotkut jäsenvaltiot, voisi, ne voisivat vielä paremminkin pystyä toimimaan. Niillä ei ole pontta, jos tällä tavalla tänne laitetaan. Kenties tämä osuukin omaan nilkkaan sitten. Miten todennäköistä on, että jäsenvaltiot tekisivät vielä lisäponnisteluja? Miten todennäköistä on, että jäsenvaltiot, jotka ovat tehneet lisäponnisteluja, kun on tämä 5 prosentin maksimi siirto meidän täytyy tätä vielä tarkastella ja keskustella, millä tavalla tämä asia voidaan tässä hoitaa. Tarkistus kahdeksan, hän käsitteli jo 11 sitten, no, eli viimeinen huomioni niin tässä vaiheessa. Ehdotus, että poistetaan 2027 ja 32 kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. No, kenties tämä on hankala tai liian pitkäkin ajatellen jousto tavoitteita 1.08 faktori tässä. Varmastikin tästä saattaa tulla hankala. En tiedä, onko tämä nyt toteutettavissa oleva. Minä kyllä ymmärrän tämän korjauksen komission suuntaan, mutta – meidän täytyy miettiä sitä, että onko tämä parin vuoden välein tapahtuva arviointi, voidaanko sillä vastata näihin huolenaiheisiin. Minulla on hyvä valmistelija vielä muutamia muitakin huomioita tähän, mutta nyt ajan puutteen takia tulen esittämään nämä kyllä myöhemmissä keskusteluissa varjoesittelijöiden ja muiden toimijoiden kanssa – ja tulen vielä tarkistamaan muutamia vaikutuksia, joita on näillä ehdotuksilla, niin että saamme todella vahvan pohjan tälle. Kiitoksia ja odotan yhteistyötä. Kiitos sitten Keith Taylor. Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Vas on varjoesittelemme, mutta hän nyt ikävä kyllä ei tänään pääse paikalle mutta hän antoi muutaman kommentin minulle mukaan. Kiitoksia Kyllönen tästä lausunnosta. Siinä on hyviä ajatuksia mukana. Pidämme hyvänä esimerkiksi sitä, että parantui komission ehdotusta varmistamalla, että maat, jotka eivät pääse 2020 tavoitteisiin, eivät saa palkintoa alisuoriutumisesta. Tämä oli se kohta 12. Ja siellä on ehdotettu, että jäsenvaltio maksaa ylimääräisiä päästömaksuja 100 euroa per hiilidioksiditonni hiilidioksidipäästöjen lisäksi. Tämä on aika mielenkiintoinen näkökulma. No ne maat, jotka noudattavat sääntöjä, niin lähtökohta me ei vielä heijastaa sitä, kuinka paljon sitten päästöjä olisi 2021. Ja me teemme tarkistuksia ja yritämme varmistaa, että jäsenvaltioilla ei ole mitään paisutettua hiilibudjettia heti lainsäädäntökauden aluksi. Sitten ehdotuksessa ei kurota umpeen porsaanreikiä, jotka liittyvät päästökauppajärjestelmään ja maan käyttömuutoksiin. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki alat tekevät osansa kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Ja sitten jos käyttää näitä ylimääräisiä päästöoikeuksia silloin, kun kyse on hiilinieluista, ja esimerkiksi liikenneala pääsisi kuin pääsisi pälkähästä, niin se olisi vaarallista ilmastolle ja se heikentäisi kannustimia innovaatioon. Eli me laadimme tarkistuksia varmistaaksemme, että ilmastolainsäädännön eri osat pysyvät erillään, vaikkakin toimet, joilla torjutaan päästöjä, ne pitäisi yhdistää. Ja lopuksi me pidämme hyvänä näitä rajoituksia, jotka liittyvät näihin ylimääräisiin päästömyönnytyksiin. Ja näillä rajoituksilla voidaan varmistaa se, että vuoden 2030 tavoitteisiin voidaan päästä. No nythän tiedämme, että tavoite on liian alhaisella tasolla, mutta jos haluamme pitää kiinni Pariisin sopimuksen velvoitteista, niin ne ovat kuitenkin tervetullut askel, jotta päästään kohti tätä päämäärää. Kiitos sitten, Arnud. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ehdotettu asetus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi no, komissiolta se luo erilaisia rajoituksia jäsenvaltioille ja kansalaisille ja komission ehdotus ei ole hyvä, mutta lausunto on vielä huonompi, koska tämä on hyvin ideologinen. Ja tämä haluaa tuoda nimenomaan näitä ää, taloudellisia sanktioita. Te sanotte tässä, että ne, jotka toimivat jälkijunassa, joutuvat maksum, maksamaan saastuttamisesta. No, tämä on hyvin epäilyttävä ää, lähestymistapa ja te haluatte poistaa myös joustavuudet. tässä te haluatte tehdä tästä toiminnasta vielä vuosittaista. Nykyinen järjestelmä on jo riittävän raskas. Näyttäisi siltä, että kohta kävely ja pyöräily ovat ainoita ei-saastuttavia liikennemuotoja, jotka ovat eurooppalaisten käytettävissä tämän myötä. Asetusehdotus tulee samaan aikaan, kun EUn tärkein kilpailija eli Yhdysvallat on valinnut johtajan, joka ei halua seurata, kieltäytyy seuraamasta Pariisin sitoumuksia ja aikoo myös liuskekaasua käyttää moninkertaisesti enemmän. Ja jo, tämä Kyseinen johtaja haluaa myös parantaa amerikkalaisten ostokykyä erilaisilla toimilla. Näin ollen, kun Euroopan unioni lisää taakkaa nyt omille yrityksillensä ja kansalaisillensa, niin Yhdysvallat vähentää tätä taakkaa. Ja mitä tulee eurooppalaiselle, eurooppalaiseen tuottavuuteen, niin seuraukset tulevat olemaan katastrofaalisia. Alankomaiden pääministeri Mark Rutin Tapausin julkilausuma viime viikolta antaa tässä äh, hieman liian romanttisia näkemyksiä tilanteesta. Näyttää siltä, että Brexitin tapahtuminen ei riitä teille vielä. Tässä täytyy ideologiaa ja realiteetteja verrata ja kyllä kansalaiset tästä aika pian teille kaikille tulevat muistuttamaan. Kiitos. Je donne la parole à monsieur Kramer. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Kramer. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Kiitokset alustuksesta. Tulin hiukkasen myöhässä, en kuullut koko alustusta, mutta kaikista huolimatta meidän on käsiteltävä asia ja kuten jo kuulin, jos emme toimi, niin tilanne muuttuu vielä huonommaksi. Kun puhutaan työttömyydestä tai elämänlaadusta, jos tänään ruokaa riittää emmekä tee mitään ilmansaastumisesta ja ilmastonmuutosta vastaan, niin eliniän odote on aika lailla lyhyt ja vielä lyhyempi lapsillamme ja lapsenlapsillamme. Ja meidän vastuumme liittyy juuri tähän, eli meidän on toimittava. Pahinta tässä on se, että meidän on liikennealalla tehtävä paljon, koska vuosien ajan, jopa vuosikymmenten ajan liikennettä ei noterattu laisinkaan ilmastonmuutoksen syypäänä. Mutta se on, kuten sanottu, ainoa ala, jolla päästöt ovat vuodesta 90 ovat nousseet. Muilla aloilla se on onnistunut miljardeilla veroeuroilla, joten nämä rahat on kohdennettava kunnolla. Yksi esimerkki vuosien ajan, vuosikymmenten ajan autoteollisuus rikollisin toimin on haitannut ympäristöä ja pettänyt ihmisiä. Komissio reagoi sillä, että muutetaanpas raja-arvoja. Ei sanottu, että teidän pitää noudattaa raja-arvoja, vaan ei, vaan niitä muutettiin, vaikka rikollisin toimin on tehty töitä. Ketään ei ole syytetty, ketään ei ole pistetty tutkintavankeuteen, tämä vain nieltiin. Muilla aloilla tämä ei olisi missään nimessä onnistuttu, joten me tarvitsemme realistisia testejä, joita toteuttavat ja tarkastelevat riippumattomat tahot, ja nyt kaivataan komissiota yhtä lailla kuin parlamenttiakin ja jäsenvaltioita. Mitä päästökauppaan tulee? Silloin kun se otettiin aikanaan käyttöön, niin me luulimme, että siinä se ratkaisu piilee, koska se antaa aineellisen virikkeen sille, että yritykset säästävät päästöissään. Mutta koska päästöoikeuksia annettiin ilmaiseksi niin paljon ja hinnat laskivit, laskivat ja Eurooppa ei voinut sitoutua tiettyyn hintaan, niin tämä vain jatkuu ja jatkuu. Eli halvempaa on saastuttaa kuin estää saastumista, joten meidän pitäisi kyllä oppia menneistä. Ja mitä tulee 2020 tavoitteisiin, niin hienoja paperilla olivat kyllä, mutta silloin ei noterattu liikennettä laisinkaan. Komissiohan päätti, että vuoteen 2020 mennessä tämä 5 kertaa 20, hieno tavoitteet, Merkelikin näin sanoi, mutta ilman liikennettä. Mutta parlamentti sanoi, että liikennekin pitää olla tässä mukana. 20 prosentin vähennys vuoteen 2020 mennessä vuodesta 90, mutta neuvosto ei halunnut korvansa tälle lotkauttaa, jota mitä pidempään me odotamme sitä kunnianhimoisemmiksi nämä tavoitteet muotoutuvat, joten meidän on aloitettava heti vain silloin meillä on mahdollisuus. Yksi esimerkki, jos odotetaan liian pitkään, tehän tiedätte, mikä on Kiinassa tilanne. Kävin viime, tai en viime vuosina ole käynyt siellä, mutta jos katsotaan, miten ihmiset siellä joutuvat liikkumaan ja mitä siellä tapahtuu, niin no ainakin kiinalaiset ovat nyt todenneet, että no investoidaan sitten uusiutuviin kuin muualla maailmassa, koska muuten tästä ei tule tolkkua. Eli jos me edes uusiutuviin energialähteisiin investoitaisiin puoletkaan siitä, mitä kiinalaiset, niin olisi hyvä. Eli meidän täytyisi hyödyntää parhaita käytänteitä eikä huonoja, sillä kuten sanottu, meilläkin on vastuu kannettavanamme lapsiamme ja lapsen lapsiamme ajatellen. Kiitoksia. Kramer. Kiitoksia. Sitten komissiosta Rume Meska. Olkaa hyvä. Very much. Um, and thank you. Kiitoksia, että komissio saa esittää muutaman kommentin. Kolme huomiota. Yksi liittyy kunnianhimoon, toinen oikeanmukaisuuteen ja kolmas hallinnolliseen taakkaan. Kunnianhimosta tässä puhutaan siis tarkistuksesta kahdeksan. Ja komissiolle on täysin selvää, että nämä suositukset tässä tekstissä ja tavoitteet, niistä ei ole komissiossa tehty vaikutusten arviointia. Ja me haluamme teettää vaikutusten arvioiden tavoitteiden osalta, jotka menevät vuoden 2030 jälkeen. Eli tätä kysymystä tullaan käsittelemään Eli me katsoimme sitten, kuinka, millaisia lukemia on näiden pidemmän aikavälin tavoitteiden osalta. Sitten tarkistus 13. Siellä ehdotetaan poistoa. Tämä on aika tärkeä kohta ehdotuksessa, koska näin varmistetaan, ettei olla ristiriidassa tämänhetkisen lainsäädännön kanssa vuoteen 2020 asti on jäsenvartioita, alhaisemman tulotason jäsenvaltioita Keski- ja Itä-Euroopassa. Eli he, ne voivat kasvattaa päästöjään vuoteen 2020 asti ja sitten ruveta supistamaan niitä. Jos 2016 tai 2018 olisi se viitekohta, niin se olisi aika epäreilua näille maille. Ja siksi komissio on ehdottanut tätä artiklaa liitteen kerran. Sitten hallinnollinen taakka. Se liittyy raportointiin ja täytäntöönpanoon. Ehkä ehdotuksemme ei ole riittävän selkeä, mutta esittelijän kanssa olemme samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla vuotuista valvontaa, ja tämähän on kirjattu lainsäädäntöön. Mutta sitten on toinen kysymys, eli milloin tämä täytäntöönpanotarkistus tarkistus tehdään. Sehän on ylimääräinen ponnistus, joka täytyy sitten tehdä ja se on aika monimutkainen askel, jonka komissio voisi korvata viiden vuoden välillä tehtävällä tarkastuksella. No jos yksi maa ei tavoita, ei pääse tavoitteisiinsa jonain vuonna, niin silloin tämä tar- täytäntöönpanotarkistus tehdään kuitenkin vuositasolla. Eli katsotaan jokaista vuotta viiden vuoden aikana ja sitten tehdään laskelmat. Ja niin kuin tähänkin mennessä on tehty, joka vuosi komissio julkistaa vuosikertomuksen siitä, millä tavalla jäsenvaltiot ovat pääsemässä lainsäädännöllisiin tavoitteisiin. Eli tässä on täysi avoimuus. Jäsenvaltiot voivat nähdä, pääsevätkö he tavoitteisiinsa vai eivät. Ja sitten toinen asia liittyy siihen, että maankäytön muutoksiin on tullut lisäjoustavuutta. Raportointisykli on viisi vuotta, eli ainoastaan viiden vuoden välein saa sitten tietää, kuinka paljon hyvityksiä saa tietyltä alueelta. Eli tätä on vaikea yhdistää sitten vuotuiseen täytäntöönpanotarkistukseen. Eli vuosina 2020-2025 jäsenvaltiot eivät tietäisi, kuinka paljon näitä hyvityksiä niillä on. Ja se saattaisi sitten käydä hyvin kalliiksi jäsenvaltioille. Eli siksi emme ole tähän puuttuneet. Eli jos voisitte uudelleen vielä miettiä tätä. Mielestämme ehdotuksemme on ihan kohtuullinen, joka on toteuttamiskelpoinen ja joka rajoittaa hallinnollista taakkaa erityisesti jäsenvaltioissa. Ja lopuksi sitten vielä se, että komission jäsenvaltioiden pitäisi tehdä kustannushyötyanalyysejä. No, tähän työhön on jo ryhdytty pari vuotta sitten me olemme yhteydessä, jos katsotte ehdotustamme osana tätä talvipakettia, jossa jäsenvaltioiden pitäisi miettiä ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelmia, niin tässä mennään samaan suuntaan. Eli ehkä sitä ei nyt tarvitse ottaa mukaan tähän lainsäädäntöön. Kiitoksia ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa tulevina päivinä ja viikkoina. Merci. Kiitoksia. No, kuulin, että ekologia on ideologiaa, mutta ei se ole niin, vaan se on ekologia on todellisuutta myös täällä Brysselissä. Täällä on näitä saastepiikkejä. Ensimmäiset uhrit ilmastonmuutoksessa ovat kaikkein köyhimmät. Eli valiokuntamme tavoitteena on toimia niin, että kaikki hyötyvät ja pystyvät nauttimaan hyvästä elämäntasosta. Ja ilmastonmuutoskysymyksissä liikenne on hiukan unohdettu. Täytyy myöntää, että komissio on tehnyt sitten tämän ehdotuksen, mutta hyvin pitkään aikaa Eurooppa oli moottori, mitä tulee ilmastonmuutoksen torjuntaan. Euroopan on otettava uudelleen tämä rooli haltuunsa. No nyt sitten valmistelija saa vielä puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy todeta, että eihän se ole kuin vaan tämä maaniminen planeetta, jonka me haluamme säilyttää ja pelastaa myös tuleville sukupolville. Jos haluaa olla samassa linjassa USAn presidentin Donald Trumpin kanssa, niin varmaan mielellään jatkaa kolmen planeetan tuhoamista yhtä aikaa, mutta ihan kaikille maailman kansalaisille se ei tule olemaan mahdollista, jos me haluamme tämän maapallomme elinkelpoisena säilyttää. Juuri äsken meillä oli yhteinen tilaisuus, missä oli edustajia Envistä, Itrestä ja Tranista, ja katsottiin kyllä tätä käsittelyssä olevaa lainsäädäntöä hyvin pitkälti samasta suunnasta kunnianhimotasoa parlamentin osalta halutaan nostaa ja liikennesektori nähdään merkittävänä päästöjen aiheuttajana ja päästövähennysten saavuttamiseksi tarvitaan johdonmukaista politiikkaa kaikkia liikennemuotoja koskien, muun muassa raskaan kaluston päästöstandardeja koskien ja myös emis asiasta on otettava oppia. Me tarvitaan uskottavat raja-arvot, uskottava valvonta ja kuten varjoraportöörien puheenvuoroissa mainittiin, niin myös tämä energiatehokkuuskysymys on erittäin tärkeä. Täytyy huomioida se, että, että itse lähden, lähden siitä, että kymmenen vuotta tästä päivästä on hyvin pitkä aika me voimme tehdä vuosittaista valvontaa, mutta kyllä meillä tässä lyhyemmällä aikavälilläkin pitää olla mahdollisuus ottaa kantaa siihen, mihin suuntaan olemme menossa ja mitä tapahtuu. Emme voi piiloutua toisten sektoreiden selän taakse. Ja ollaan opittu jo näistä entisistä virheistä sen verran paljon, että ilman reiluja, selkeitä pelisääntöjä, ilman sanktioita, ilman ajantasasta valvontaa ja seurantaa tästä prosessista ei tule yhtään mitään. Aina on mallioppilaita, jotka hoitavat manttelinsa hyvin ja tekevät kaiken, miten on pyydetty, ja aina on niitä, jotka pyrkivät menemään sieltä, mistä rima on matalin. Ja toivon, että meillä liikennevaliokunnassa on riittävästi rohkeutta asettaa sellaiset tavoitteet, joilla maaniminen planeetta vielä on pelastettavissa. Kiitos. Merci, Madame Kilenen. Kiitoksia. Toivottavasti koko valiokunta on yhtä kunnianhimoinen maan pallon pelastamisen suhteen. No sitten kolmas helmikuuta puolelta päivin on määräaika tarkistuksen jättämiselle. Seuraavaksi sitten Keith Taylorin mietintö, mitä tulee saatavuuskysymyksiin tuotteiden ja palveluiden osalta. Eli esittelijä saa puheenvuoron ja sen jälkeen sitten varjoesittelijät. It's a catchy title, don't you think? Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin innostava otsikko, vai mitä olette mieltä? Minä otin tämän Tavorilta hoitaakseni. Hän oli valmistelijana tässä lausunnossa, mutta hän, hän jätti äskettäin liikennevaliokunnan. Tämän vuoksi minun työni tämän asiakirjan osalta on ollut varsin rajallista. Lyhyesti esittelen vain tärkeimmät asiat. Aikaisemmin olen työskennellyt esteettömyysvaatimuksia koskevien asioiden tuotteiden kanssa matkustajaoikeuksien puitteissa. Tämän vuoksi tiedän, miten tärkeä tämä lainsäädäntö on, kun halutaan varmistaa apu ja itsenäisyys liikuntaesteisille henkilöille. Tämä ei ole mitenkään liioiteltua sanoa, että nämä määräykset potentiaalisesti voivat perustavanlaatuisesti muuttaa ja parantaa ihmisten elämää. Näin ollen myös oli äärimmäisen tähdellistä meille, että lainsäädännön soveltamisalaa laajennetaan. Tarkistus kahdeksaan. Siinä puhutaan myös esimerkiksi julkisen kaupunkiliikenteen mukaan ottamisesta, metrosta, raitiovaunuista, trollibusseista ja tavallisista linja-auto, linja-autoista. linja autoista tässä pitäisi olla mukana kaikki matkustajan matkan eri seikat. Ajattelen esimerkiksi netti- ja älylippujärjestelmää, erilaisia leimauslaitteita ja niin edelleen. Olemme esittäneet useita tarkistuksia, jotta myös mobiliteetti ja matkailu otettaisiin tähän huomioon ja esteettömyys niin, että varmistetaan se, että että matkustajat, joilla on liikuntarajoitteita, saavat apua jokaisessa matkan vaiheessa. Tarkistus 12 tuo mukanaan uuden määritelmän esteettömästä pääsystä. Me määritelmän sen sellaiseksi, joka on huomattavissa, ymmärrettävä, havaittava ja käytettävissä oleva. Sellainen, jossa ei ole mitään esteitä, jotka rajoittavat riippumattomuutta. Tarkistuksessa viisi sitten lopuksi vielä puutumme lainsäädännöllisen johdonmukaisuuteen vahvasti suosittelemalla ja rohkaisemalla komissiota käyttämään porkkanoita unionin lainsäädännössä, esimerkiksi matkustajaoikeuksien suhteen. Näiden täytyy olla pohjana estettömyyden, liikenteen ja mobiliteettipalvelujen estettömyysmääräysten osalta odotan innolla kommenttejanne. Le rapporteur. Kiitoksia, valmistelija. Seuraavaksi Kosh. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich denke, der Bericht... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Mielestäni tämä teksti luo hyvän pohjan jatkotyöllemme. Es, liikuntarajoitteisten määritelmä ja tämä komission uusi Äh, funktionaalisten rajoitteiden kanssa elävien ihmisten määritelmä, sen käsittely pitäisi jättää äh, työllisyysvaliokunnan ihmisille, jotka ovat tästä päävastuussa. Mitä tulee intermodaalisten aspektien huomioimiseen, se on mielestäni hyvä ajatus. Ja tähän liittyen aamulla Maltan liikenneministerille esitin kysymyksen, johon ei valitettavasti annettu vastausta. Mutta Matkailuun laajentamisajatus on hiukan kinkkisempi. Minä haluan johdonmukaista lainsäädäntöä, joka on selvä, eikä ristiriidassa nykylainsäädännön kanssa. Ja se taas tarkoittaa sitä, että olemassa olevia määräyksiä, jotka koskettavat liikuntarajoitteisia ja liikuntaesteisiä henkilöitä, meri-, ilma- ja kiskoliikenteessä, joita on käytetty jo tähän asti, niin niitä ei pitäisi lähteä vesittämään, vaan pikemminkin tehostamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta toisaalta meidän täytyy löytää myöskin tasapainotila, jossa huomioidaan vahvemmin liikuntavammaisten tarpeet ilman, että ajaudutaan suhteettomuuksiin – yritysten näkökulmasta katsottuna. Mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötä kollegoiden ja esittelijöiden kanssa ja oikein paljon kiitoksia tarkkaavaisuudestanne. Seuraavaksi Senalova. Madame euh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Euroopan saatavuus Developers Act julkistettiin vuosi sitten ja nyt tätä on alettu työstää useissa valiokunnissa. Tästä keskusteltiin sisämarkkinavaliokunnassa, joka on asiasta vastaava valiokunta. Ja sitten meidän valiokuntamme lausunto. Haluaisin lämpimästi kiittää valmistelijaa lausuntoluonnoksesta. Olen täysin samaa mieltä tästä tekstistä, eli oikeastaan minulla ei ole mitään lisättävää. Tässä on puhuttu rakennetusta ympäristöstä ja intermodaalisista käyttötavoista. Ne ovat hyviä asioita. Aion esittää muutamia tarkistuksia liittyen sovellusten aluetietoihin ja sitten esimerkiksi mitä tulee asemien henkilöstömääriin. Ja sitten tarkastelen vielä asioita, joita lainsäädännöllä vielä ei ole katettu, esimerkiksi itsepalvelupäätteet, lähtösyötysautomaatit ja sellaiset. Eli en nyt puhu tästä sen enempää. Tämä on hyvä lausunto, se näyttää lupaavalta ja odottelen sitten innolla yhteistyötä uuden valmistelijan ja kaikkien muiden kanssa, jotka työstävät tätä asiaa. Kiitos. La parole Kiitoksia sitten Bilbao. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös valmistelijaa tehdystä työstä ja tästä asiakirjasta. Haluaisin aluksi todeta, että meidän täytyy yrittää ja saada aikaiseksi se, että liikuntarajoitteiset henkilöt voivat elää riippumatonta elämää Tämä on kaikkien näiden ehdotusten tavoitteena. Tämä tarkoittaa myös ammatillista riippumattomuutta ihan riippumatta näistä erilaisista yleissopimuksista, perusoikeuksista ja muista. Aina kannattaa muistuttaa niistä velvollisuuksista, joita meillä on ja joita ei riittävästi panna täytäntöön. Haluaisin tuoda toisenkin seikan esille. Tämä on erilainen lähestymistapa, koska aina kun me puhumme liikuntarajoitteisesta ja muu, myöhemmin menen tähän käsitteeseen, mutta kun puhumme liikuntarajoitteisista, niin tästä puhutaan ikään kuin negatiivisella tavalla. Meidän täytyy tämän asian lähestymistapaakin muuttaa hieman. Ensinnäkin tällaiset sopeuttamiset voivat olla hyvä mahdollisuus ja innovaatiomahdollisuus tuotteille. On hyvä, että näitä muutoksia tehdään. Ei se ole hyvää pelkästään liikuntarajoitteisten osalta, vaan kaikkien osalta. Ja toiseksi sekin täytyy myös miettiä tätä investointien näkökulmasta, eikä niinkään puhua kustannuksista jatkuvasti kaikissa asiakirjoissa puhutaan tästä kustannusten näkökulmasta. Ajatellaan nyt investointeja, niitä mahdollisuuksia, joita tämän, nämä, näiden tuotteiden kehittäminen antaa innovaatiolle. Haluaisin, että Euroopan komissio kertoisi meille, aikooko se jatkaa ö, käyttäen tätä ö, toiminnallisia rajoituksia omaavia henkilöitä niin, että ei otetakaan erilaisia kollektiiveja tässä, vaan otettaisiin nyt positiivisempi määritelmä tai käsite liikuntarajoitteisille henkilöille, koska tässä nyt tulee tiettyä epäselvyyttä tekstiin. Tässä täytyy olla mukana siis liikuntarajoitteiset henkilöt ja olen yhtä mieltä valmistelijan kanssa siitä, että meidän täytyy tätä soveltamisalaa laajentaa. Myös metroon, raitiovaunuun ja niin edelleen urbaanialueelle. Kyllä me voisimme luoda tällaisen harmonisoinnin yleispuitteiston. Olen yhtä mieltä myös siitä, että matkailu otetaan mukaan tässä ja se, että halutaan helpottaa liikkuvuutta. Joissain toisissa e, mietinnöissä puhumme siitä, miten täytyy matkailua kehittää. Ja näin ollen meidän täytyy myös matkailun osalta helpottaa tätä liikkuvuutta. Yhtä lailla olen yhtä mieltä tarkistuksesta kahdeksan. jossa tuodaan esille nämä kaikki soveltamisajan laajen alan soveltamisalat, koska muuten meillä on liikaa pirstaloituneisuutta, kun puhumme esteettömyysvaatimuksista. Meidän täytyy ottaa huomioon tässä matkan nollapisteessä sen maaliin kaikki asiat ja Tällä tavalla voidaan helpottaa ei pelkästään liikuntarajoitteisten elämää, vaan kaikkien elämää. Me tulemme esittämään joitakin tarkistuksia täydessä yhteistyössä valmistelijan kanssa niin, että saadaan aikaiseksi hyvä, positiivinen, käytännönläheinen teksti, joka ennen kaikkea lisää riippuma- matkustajan riippumattomuutta. Kiitosten Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Esteettömyys on tärkeä asia osallisuuden ja tasa-arvoisuudenkin lähtökohdista ja universaali sääntely asiassa on kannatettavaa, mutta muistuttaisin sen, että meidän on pystyttävä varmistamaan, ettemme myöskään luo, luo päällekkäistä lainsäädäntöviidakkoa. Näin on mielestäni nimittäin käymässä esimerkiksi rautatiealaa koskien ja uhkana on sekoittaa tilannetta entisestään ja luoda monia ristiriitaisia vaatimuksia olemassa olevan lainsäädännön rinnalle sen sijaan, että luotaisiin varsinaisesti parempia edellytyksiä nimenomaan esteettömään liikkumiseen ja yhdenvertaisuuteen. Ja uskon, että alan monet toimijat ovat olleet yhteydessä useimpiin meistä ja tästä asiasta olisin kyllä kuullut mielelläni sekä raportöörin että komission kannanottoa, että miten pidämme sääntelyn järkevänä, emmekä luo monenlaisia päällekkäisiä standardeja eri liikennesektoreille. Kiitos. Merci. La parole est à monsieur... Kiitos sitten Ertug. Vielen Dank, Frau Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin valmistelijalle. Kun ajatellaan vammaisten pääsyä, niin sehän on tietysti myönteinen asia ja sitä pitäisi aina tukea. Sitten kun katsotaan eri jäsenvaltioihin, niin siellä on tietysti erilaisia lähtökohtia. Sitä ei pidä unohtaa. Mutta no sitten pari tärkeää asiaa, joita voitaisiin parantaa. Meidän täytyy panna merkille, että meillä on jo alakohtaista sääntelyä, TSIP, AMES. Meillä on jo tiettyjä asioita tehty ja saavutuksia siis on jo saatu aikaan, mutta meidän täytyy edetä nyt järkevästi, eikä pidä tehdä hyvällä tarkoitettua, mutta huonosti tehtyä työtä. Eli meidän täytyy muistaa tämä oikea suhtaisuus. Jos nyt oikein ymmärsin, niin viime kädessä, siis jos katsotaan nyt näitä lippuautomaatteja, eli, eli kuuden vuoden sisään kaikki lippuautomaatit pitäisi uusia – Eli pääsemmekö tällä tavalla tavoitteeseen vaan, vai ehkä varoja tarvittaisiin jossain muualla ja niitä sitten käytetään turhaan tähän. Yksi esimerkki. Meillä on älypuhelimia ja siellä on valtavasti ihmisiä, jotka ostavat lippunsa esimerkiksi älypuhelimen kautta. Sitten Saksassa yritin selvittää tätä asiaa ja otin yhteyttä sitten Deutsche Bahniin. Ja Deutsche Bahn tammikuusta syyskuuhun 2016, siis yhdeksän kuukauden aikana, myi 6,8 miljoonaa lippua älypuhelimien kautta. Se on melkoinen ylöspäin suuntautuva tendenssi. Itse olen aina puhunut kaikkien liikkuvuuden tärkeydestä, erityisesti niiden, jotka ovat toimintarajoitteisia, niin kysyisin nyt, päästäänkö tällä tavalla tavoitteeseen, jos meillä on tällainen jäykkä tavoite 6-7 vuoden aikana. Eli tätä pitäisi katsoa vielä uudelleen. No sitten toinen asia. Jos nyt oikein ymmärsin, niin tässäkin tehdään ero konnetaan yksityisiä palveluntarjoajia ja sitten julkisen tahon palveluntarjoajia. Tässä tekstissä puhutaan oikeudenmukaisuudesta, mutta miksi tässä kohdassa yksityinen taho saa pienemmän taakan ja sitten julkinen taho, joka joka tapauksessa on julkisessa tehtävässä, niin miksi näiden kahden välille on tehty ero. Eli haluaisin kysyä tästä esittelijälle. Kaikkiahan pitää koskea samat säännöt. Ei voi olla niin, että liikuntarajoitteinen henkilö, jos hän valitsee yksityisen infrastruktuurin, niin silloin hän ei voi vaatia siellä sama kuin julkisella taholla. No sitten, jos nyt katsotaan vielä tätä sanamuotoa, onko tässä nyt tarkoitettu, onko tässä tarkoitettu palveluita, vaan niiden lisäksi myöskin koko infrastruktuuria, koska tämä sanamuotoilu ei ole ihan selkeä. selkeä. Siellä puhutaan sisäisistä yksiköistä tai jostain muusta, ja haluaisin nyt tietää, koskeeko tämä myöskin hallintorakennuksia, esimerkiksi kun ajatellaan palveluntarjoajien toimintarakennuksia. Tällä hetkellähän nämä kuuluvat kansallisen sääntelyn piiriin. Eli tässä nyt ei pidä sekoittaa palveluita ja infrastruktuureita. Ja sitten täytyy vielä tarkemmin katsoa, eli parlamentin esittelijä, täytyy kysyä, onko tässä otettu kansanterveyskysymykset esille. Itsekin olen toiminut terveydenhuoltoalalla ja haluaisin tietää, mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten puhutaan yhdeksästä liikkuvuuden alan toimijasta ja en tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Tässä on hyvä tarkoitus tässä mietinnössä. Tätä voidaan vielä parantaa ja meidän täytyy aina muistaa, että me saatamme käyttää tähän varoja, joita tarvittaisiin kipeästi muualla. Minut. Kiitos sitten viime yksi minuutti. Merci bien. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, ik ben een beetje geïnspireerd. Kollega Ismailin innoittamana hiukkasen kysymys Keith Taylorille. Eli tämä nykyisten määräysten käyttö ja toteuttaminen, siihen kannattaisi tekstissä viitata. Todettakoon, että kansanpuolueessa Meillä on vammainen moldaavialaisopiskelija. Hän tulee bussilla parlamenttiin, mutta bussikuljettaja ei halua tätä matalalattiabussia laskea keulasta, jotta hän pääsisi helpommin bussista. Eiköhän se ole aika lailla helppoa, että kun välineet on olemassa, että niitä kans käytetään. Tietenkin puutteita on olemassa, mutta meidän ei pitäisi panostaa lisäsääntelyyn, vaan nykysääntelyn parempaan täytäntöönpanoon. Ja minä uskon, kun tästä aiheesta puhutaan, niin ehkäpä tässä sallittakoon tämän asian jatkuva toistaminen. Je vais la parole. Kiitoksia. Ja sitten komissio saa kolme minuuttia. Siellä on Emmanuel Gahange joka kertoo hiukan komission kannasta. Oui, Ella. So thank you very much. Um, eh... Kiitokset. Yksikön johtaja Niemeli kanssa ei valitettavasti voinut tulla paikalle viime hetken kiireellisten asioiden takia. Minä itse olen vanhempi asiantuntija TG-työllisyydessä Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa tästä hyvin tukevasta lausunnosta. Te tuette ehdotustamme. Ehdotuksemmehan perustuu sisämarkkinoihin, mutta valmistelija on onnistunut tuomaan lausuntoon mukaan sen, miten tätä voidaan hyödyntää, jotta voidaan parantaa ja tukea myös liikkuvuutta ja liikuntaesteisten matkustamista. Me tulemme huolellisesti tarkastelemaan tätä ja miettimään, miten voidaan parantaa liikuntarajoitteisten matkustamista laajentamalla soveltamisalaa ottaen huomaan erilaiset liikennemuodot, esimerkiksi kaupunkialueella. Panemme myös merkille tämän ehdotuksen tehdä jostakin näistä toimista pakollisia. Toisin esille myös sen, että lausunnossa vaaditaan tai pyydetään olemassa olevan, olevien asetusten muuttamista ja olemme huolissamme siitä, että käytetään tätä lausuntoa tällaista tarkoitusta varten, koska meillä ei ole komissiossa suunnitelmia muuttaa näitä asetuksia ja ottaa huomioon saatavuus tai esteettömyys Samanlaisia ehdotuksia on kaupunkialueiden mobiliteettisuunnitelmissa. Ajatellen että YK on yleissopimuksia olemassa olevia asetuksia, niin on tärkeää, että lainsäädäntömme on kaiken tämän mukaista. Me olemme vakuuttuneita siitä, että kahden ehdotukseen, estettömyysvaatimusehdotuksen ja olemassa olevien matkustajaoikeuksien asetusten ne ovat sopusoinnussa. Tässä yhdessä asetuksessa keskitytään esteettömyyteen ja toisessa ehdotuksessa taas sitten avustamiseen. Me olemme edelleen valmiita yhteistyöhön ja haluaisin todeta, että se käsite, joka ehdotukseen on otettu, eli henkilöt, joilla on funktionaalisia rajoituksia, tämä on otettu mukaan tähän, jotta voitaisiin ottaa huomioon kaikki ne henkilöt, joita ei kenties virallisesti tunnist, tunnusteta. vammaiseksi, mutta joilla on kuitenkin liikuntarajoitteita. Tämä, tässä täytyy olla mukana johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä, aikaisemmin mainittuun lainsäädännön kanssa. Ajattelen esimerkiksi rautatiesektoria. Ja lopuksi vielä toteaisin, että lausuntoehdotuksessa ei, tai meidän ehdotuksessamme ei pakoteta velvoitetaan käyttämään esimerkiksi näitä lippulaitteita, mutta se on sanotaan, että silloin kun lippulaitteita on olemassa, niin niiden täytyy, niiden täytyy olla esteetön pääsy myös liikuntarajoitteisille. Mutta nämä asiat ovat kyllä varmasti, ne heijastuvat hyvin täällä ehdotuksessa. Kiitos. Thank you, Commission. Um, and thank you, colleagues, for... Kiitoksia, kollega. Merci, la Kiitoksia komissiolle ja nyt te saatte sitten viimeisen puheenvuoron. Te olitte hiukan etuajassa. Te olette tietysti niin innoissanne tästä lausunnosta. No niin, kiitos kaikille. Um, yes, no, your contribution... Niin, nämä puheenvuorot olivat mielenkiintoisia. Ja käyn niitä läpi sitten huolellisesti. Olen vasta alkamassa valmistelijana, eli ehkä voisimme järjestää varjoesittelyiden kokouksen, jotta voisimme keskustella mahdollisista kompromisseista. Mutta nyt sitten tarkastelen tätä tekstiä huolellisesti ja täällä tuli esiin ajatuksia siitä, miten voidaan välttää päällekkäistä työtä. Ja että meidän pitää parantaa vammaisten elämää. Ja myöskin innovaatioehdotukset olivat hyviä. Mutta itse käytän toisinaan pyörätuolia ja täytyy sanoa, että jos minä täältä menisin ulos ja halusin mennä, halusin mennä kahvilaan tai ravintolaan, niin minulla olisi kyllä aikamoisia ongelmia, jotta löytäisin paikan, jossa ei ole portaita. Se olisi käytännössä mahdotonta löytää kahvilaa, jossa on vessa katutasolla. Yleensä siellä on kierreportaat ja koittakaa mennä sieltä, jos olette liikuntarajoitteinen. Eli meidän täytyy kiinnittää huomiota perusasioihin ja meidän täytyy helpottaa tilannetta uuden teknologian avulla, jotta ihmiset voivat matkustaa vapaasti ja nauttia elämästään. Kiitos. Merci, Monsieur Taylor. Nous continuons. Kiitoksia. Sitten Eli Teirolin lausunto määräaikatarkistusten jättämiselle on 8. helmikuuta puolelta päivän. Eli nyt teillä on nämä tiedot kaikki ja seuraavaksi sitten komission alustus TNT-suuntaviivoja koskevista delegoiduista säädöksistä. Pyytäisin, että komissio nyt 10-15 minuutissa esittelee tämänhetkisen tilanteen. Tämä liittyy kahteen delegoituun säädökseen, erityisesti artikla 49.4 ja 49. 6. Eli 49.4 liittyy siihen, miten mukautetaan kansainvälisiä verkkoja. Komissio joulukuussa hyväksyi tämän ja te saitte nämä tiedot uutislehdestämme. Ja ennen kuin se astuu voimaan tällä hetkellä, delegoitussäädös on toimitettu kirjoitettu parlamenttiin ja neuvostoon. Meillä on kaksi kuukautta aikaa tarkastella sitä. Ja sitten toinen delegoitussäädös 49.6 liittyy siihen, että on naapurimaiden karttoja käytössä. Tästä nyt neuvotellaan ja komissio sitten kertoo neuvotteluiden tilasta. Ja kuten totesin, nyt on erittäin tärkeää, että valtio, äh, valiokuntamme hyvin valppaasti seuraa, millä tavalla komissio käyttää valtuuksia, jotka parlamentti on sille delegoinut. Eli TNT-kysymykset ovat yksi tärkeimpiä lainsäädäntökysymyksiä liikennepolitiikassa. Ja kannustaisin teitä, kollega, katsomaan mitä komissio nyt on valmistellut. Eli Frederik Versini Move-pääosastosta ja sen jälkeen sitten esittelijät Piper, joka nyt ei taida olla paikalla, ja Ertug saavat sitten sen jälkeen puheenvuoron. Ja sen jälkeen sitten koordinaattorit ja muut valiokunnan jäsenet. Eli komissio, olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin, toivo, haluaisin kiittää teitä komission nimissä siitä, että voin esitellä tänään nämä kaksi delegoitua säädöstä oikein hyvin. Kerroitte nyt olosuhteista ja siitä, mikä kunkin delegoidun säädöksen soveltamisala on näin aluksi. Haluaisin ensinnäkin kiittää siitä yhteistyöstä ja niistä keskusteluista, joita olemme käyneet Euroopan parlamentin kanssa delegoituja säädöksiä työstettäessään. Ja ensimmäinen delegoitusäädös, jonka esittelen, liittyy päivitykseen ja jatkuvaan seuruntaan jo TNT, TNT-verkoston osalta. Tässähän on ta- tapahtunut merkittäviä edistysaskelia ja tämä on kolmen instituution välisen yhteistyön tulosta, kun haluamme parantaa EUn liikenneverkostoja. Toinen delegoitusäädös liittyy Euroopan unionin naapuruus maihin. Jos sallitte, siirryn puhumaan englantia. Ennen kuin esittelen jokaisen delegoidun säädöksen, haluaisin korostaa sitä, että kumpikaan näistä ei liity infrastruktuurihankkeiden rahoitukseen, eivätkä ne liity siis rahoitukseen, eivätkä myöskään ydinverkotoimijoiden identifioimiseen. Nämä ovat aivan eri asioita. Haluaisin aloittaa ensimmäistä delegoidusta säädöksestä, joka liittyy siis tilastolliseen TNT-suuntaviivojen päivitykseen. Komissio asetuksen mukaisesti valvoo infrastruktuuri, komponentti, teknisiä parametreja TNT-hankkeessa artikla 24 mahdollistaa delegoitujen säädösten käyttämisen liitteet 1 ja 2 e, niin, että voidaan ottaa huomioon mahdolliset muutokset, jotka juontavat juurensa määrällisiin kynnyksiin, joita esitetään, jotka asetetaan TNT-verkoston infrastruktuuri hankkeessa. Ensinnäkin kertoisin seuratusta prosessista. Komissio aloitti tämän päivitysprosessin 30. syyskuuta 2015 yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa tnt järjestelmän puitteissa kehitetyn lomakkeen pohjalta. Komissio säännönmukaisesti konsultoi tässä jäsenvaltioviranomaisen Euroopan parlamentin edustajan ollessa asiantuntijakokouksia. Meillä oli 9.12.2015 ja 16.3. ja 28.9.2016. Nämä johtivat delegoidun säädöksen hyväksymiseen, niin kuin mainitsitte jo 7.12 ja sen toimittamiseen Euroopan parlamentille. Ne muutokset, joita ehdotetaan, liittyvät eri luokkiin. Ensinnäkin on sopeutuksia karttoihin niin, että selkeästi heijastetaan niitä muutoksia, joita on tapahtunut, kun verkosto on toteutettu. Toisessa luokassa on uusia infrastruktuureja, jotka tuovat mukaan, mukaan TNT-verkkoon silloin, kun määrälliset kynnykset on yritetty. Nämä määrälliset kynnykset Äh, ne soveltuvat äh, meriliikenteeseen, meriinfrastruktuuriin, sisävesiliikenteeseen sekä multimodaaliseen äh, infrastruktuuriin. Ja tämä määrällisten kynnysten arviointi toteutuu viimeisimpien Eurostat-tilastojen pohjalta. Komissio sai 250 muutospyyntöä ja 235 niistä pystyttiin hyväksymään. Eli me 15 vain hylkäsimme ja hylkäyssyyt olivat eri, erilaisia. Kenties pyyntö oli toimivaltuuksien ulkopuolella oleva. Tässä on eh, joitakin ehdotuksia, jotka liittyvät ydinverkostoon, mutta tässä ehdotuksessa ei puututa niihin. Sitten muita hylkäyssyitä olivat esimerkiksi se, että kynnysarvoa ei ollut saavutettu. Kahdesta viidestä pyynnöstä 211 liittyvät saavutetun edistyksen sopeuttamiseen eritoten sisävesiliikenteessä ja tieliikenneessä – ja 34 näistä ehdotuksista oli mukana kattavassa verkossa. Sisävesisatamat, merisatamat, logistiset keskukset ja vain yksi lentokenttä. Tämä valvonta toimi toteutetaan säännönmukaisesti ja tämä tulee johtamaan tulevina vuosina muihin reagoituihin säädöksiin. No kahden kolmen vuoden välein tätä tarkastellaan aina uudelleen jälleen yhdessä jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa. Nyt haluaisin siirtyä puhumaan toisesta delegoidusta säädöksestä, TNT-verkoston laajentumisesta. Liitteessä kolme TNT-asetuksessa 2013 vuonna, kun tämä hyväksyttiin, siinä jo oli mukana indikoidut TNT-verkostot, kartat joihin, joillekin naapuri, naapurivaltioille – niiden valtioiden osalta, joilla on sanotaan että läheisimmät suhteet Euroopan unionin, Islanti, Norja, Liechtenstein, eh, Sveitsi. Siinä oli jotakin suuntaantavia karttoja myös Länsi-Balkanin ja Turkin osalta. Artikla 49.6 asetuksessa antaa mahdollisuuden delegoidun säädöksen hyväksymiselle näiden suuntautavien karttojen muuttamiseksi perustuen korkean tason sopimukseen Euroopan unionin ja kyseisen naapurivaltion kanssa. Joten viime vuosina on jo edistytty kun on vahvistettu yhteistä suunnittelua naapurivaltioiden kanssa – kattava verkosto suunniteltiin Länsi-Balkanille, Turkille ja itäisen kumppanuuden maille, Armenia, Azerbaijan, Valko-Venäjä, Georgia, Moldova ja Ukraina. Tämän seurauksena, kenties muistatte viime vuodelta, me annoimme jo delegoidun säädöksen, jolla määritellään ydinverkosto Länsi-Balkanilla. Nyt ehdotamme askelta eteenpäin tässä ja sitä, että luodaan suunta antavat kartat ydinverkostolle niin Turkin kuin itäisen kumppanuuden maillekin. Korkean tason työryhmä EUn ja kyseisten naapurivaltioiden välillä saatiin 21. kesäkuuta 2016 sopimus Rotterdamissa tnt päivien aikana tässä sopimuksessa ovat mukana nämä uudet suuntaan antavat kartat, joita siis ehdotetaan nyt tässä delegoidussa säädöksessä. Tämän prosessin aikana komissio kuuli jäsenvaltioiden viranomaisia, samoin Euroopan parlamentin edustajia. Ja tässähän meillä oli taas näitä asiantuntijaryhmätapaamisia joulukuussa 2015 maaliskuussa syyskuussa ja joulukuussa 2016. Ähm, delegoidun säädöksen luonnos pitäisi hyväksyä komissiossa tämän kuun lopussa 31.1. ja tämän jälkeen tämä äh, toimitetaan Euroopan parlamentille. Tavoitteena on mahdollistaa se, että Euroopan unioni voi paremmin kohdentaa yhteistyötä mukaan lukien rahoitustukea naapurivaltioille. Tässä ei avaudu mitään uusia oikeuksia näille naapurivaltioille. Ajatuksena on se, että paremmin keskitytään yhteisiin prioriteetteihin ja varmistetaan se, että nämä naapurivaltiot soveltavat samoja standardeja infrastruktuurin kehityksen osalta. Lopuksi hyvä puheenjohtaja, haluaisin vielä mainita sen, että samantapaista työtä meillä on myös Välimeren maiden suuntaa jossa TENTE-päivillä Rotterdamissa ei päästy vielä sopimukseen näiden maiden kanssa, mutta me edelleen jatkamme yhteisen määritelmän puolesta työskentelyä. Kiitoksia ajastanne ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitoksia. Te puhutte ranskaa ja englantia yhtä hyvin. Mutta on ihan hyvä myöskin puhua ranskaa. No niin. Sitten Vertu, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Ähm, auch... Niin paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin komission edustajalle. Kuten ehkä olen aina sanonut, niin totean sen nytkin, että olen vakuuttunut siitä, että Erasmus Plusan rinnalla TEN-T-verkot ovat parasta, mitä Euroopan unioni konkreettisesti on saanut aikaiseksi. Joten vielä kerran kiitokset niille, jotka ovat näinä kaikkina vuosina komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa työstäneet näitä kokonaisuuksia. Ei oikeastaan mitään kysyttävää, pikemminkin kommentti tulevaisuuteen liittyen, kun viime vaalikaudella muovasimme tentee periaatteita niin visionamme oli vuosi 2021, eli silloin tehtäisiin tällainen tarkastus tenteen. Paljon on tehty, varsinkin unionin sisäpuolella, niidenkin maiden kanssa, jotka ovat naapurimaitamme. Tämä on konkreettista toimintaa, eli Euroopan unioni näiden hankkeiden ja infrastruktuurivälineiden kanssa – on saanut geopoliittista vipuvaikutusta aikaiseksi, johon ei kovinkaan usein viitata, emmekä noteraa sitä. Me aina puhumme tällaista suuresta poliittisista linjauksista, mutta tämä on geopoliittinen kerrannaisvaikutus, josta voimme kyllä olla erittäin ylpeitä ja josta kannattaa kyllä laimikin puhua. No, tässä olen nyt kyllä ylistänyt saavutuksen ja voisin kysästä kuitenkin komissiolta seuraavaa. Mitä tulee TENTE-tarkistukseen, milloin työ alkaa ja mihin suuntaan tarkistukset voisivat mennä, missä on parantamisen varaa ja kun hyviä asioita on saatu aikaiseksi, niin missä ne tämänhetkiset lainsäädännölliset puutteet piilevät. Kolme, neljä vuotta on järjestelmä ollut käytössä, joten eiköhän tässä vaiheessa jotain ainakin alustavaa tietoa voisi olla tarjolla. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Vanna Kamp. Ehm, mevrouw de voorzitter. Puheenjohtaja, kiitoksia. Täällä nyt ei ole paikalla Piper, mutta minä ymmärsin, että tämä on aika vanha kysymys. Ja Ertuk ja Piper joutuvat sitten seuraamaan näitä asioita. Se on ihan hyvä. Ja sitten toinen huomio. Piru piilee yksityiskohdissa. Ja tänään puhuttiin aiheesta, jolla on suuria seuraamuksia, kun ajatellaan tenttiä, investointeja. Toivottavasti nyt ymmärsin oikein. Jos en ymmärtänyt, niin korjatkaa minua. Huomenna aamulla sitten keskustellaan tilintarkastuomioistuimen kertomuksesta, joka liittyy satamainvestointeihin. Ja komissiolta haluaisin kysyä, onko tämä vaikuttanut nyt TEN-T-investointeihin? Ertuhan sanoi, että TEN-T on ollut valtava menestys, mutta meidän täytyy nyt katsoa, mihin me investoimme. Ja kukaan ei hyödy tyhjistä lentokentistä. Kramerhan puhui näistä alueellisista lentokentistä, joita meillä on ja joita ei pystytä hyödyntämään. Eli kysyisin, mikä on tilanne näiden investointien suhteen. Sitten kaksi huomiota Marineskulta. Hän totesi, että olemme iloisia siitä, että delegoidut säädökset ovat nyt linjassa tenttiin suuntavivojen kanssa. Se on tietysti ihan myönteistä. Ja hän on erittäin iloinen siitä, että puuttuva osa Romanian ja Bulgarian välillä, ja tästähän oli ilmoitettu aikaisemmin valiokunnassa. Eli tämäkin ongelma on nyt ratkaistu, eli nämä 10 kilometriä on nyt hoidettu kuntoon. Eli kiitos siitä. Niin, siinä kaikki. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää vielä kerran näistä komission antamista tiedoista delegoidusta säädöksistä, vaikka todellakin nämä ovat ö, tällaisia teknisiä sopeutuksia, mutta kun on kysymys kartoista ja rakkaat alueelliset ja paikalliset edustajamme tai jopa lähiöiden edustajat näkevät, niin, niin tästähän heti pärähtävät hälytyskellot soimaan. Me tiedämme, että ei ole helppo näitä karttoja sopeuttaa, ottaa huomioon kaikkia niihin liittyviä yksityiskohtia. Mutta kun ajatellaan esimerkiksi Iperian niemimaata siihen karttaa, niin raut, rautatie verkoston osalta tässä on kaksi tällaista käytävää. Yksi lähtee Valladolidista Santanderiin, siis Victorian sitten ja Mm, minä en oikein nyt ymmärrä, ovatko nämä sopeutukset, joita tähän tehdään, Otetaanko tässä huomioon, että kyse on luotijunasta vai tiettyä ongelmaa tämä aiheuttaa? En tiedä, onko tässä kysymys siitä, että tässä komissiossa on ollut vaikeuksia ottaa tämä fyysisesti mukaan tähän karttaan. Ja sitten toinen maanjäristys tässä tulee, kun katsotaan tätä Granadan ja Almerian välistä rautatietä. On aivan totta, että nyt tässä tehdään asian osalta juuri vaikutusten arviota, mutta ei niinkään tämä kartta, vaan Verhofstin kertomus tässä raportti on aiheuttanut ongelmia paikallisella tasolla, koska tässä on kritisoitu siitä, että mitään investointeja tässä ei ole toteutettu. Ensinnäkin halusin siis tuoda esiin nämä kartat ja toiseksi sitten koordinaattoreiden raportit. Vielä kysyisin komissiolta, kenties en enää muista vastausta, mutta kun koordinaattorit esittivät omat kertomuksensa, niin silloin tämä esitettiin myös komissiossa, kenties tämä oli tapana aikaisemmin, mutta koska nyt nämä on jo julkisesti julkaistu ilman, että tässä nyt tiedetään, ketkä ovat tässä niin sanotusti vastuunalaisia tai julkisesti hirtettäviä, kun tässä on virheitä, kun paikallistason, aluetason viranomaiset reagoivat tähän, niin mehän kuulimme jo, että yksi koordinaattoreista mm, sai tässä syyt niskoilleen. Tässä on häntä syytetty asioista, jotka liittyvät raporttiin, joka minun korvissani ei mitään hälytyskelloa kyllä soittanut. Joten ainakin me, jotka olemme suoraan mukana tässä, niin joka kerta kun koordinaattori oman raporttinsa toimittaa, joka liittyy tilanteen päivittämiseen, niin olisi hyvä, että meille ainakin nyt lähetettäisiin ihan kohteliaasti pieni tällainen hälytys asiasta. Kiitoksia. Merci. La parole est Madame euh, Selanova, s'il vous plaît. Kiitos, Selanova. Děkuji, děkuji za slovo. Já bych chtěla eh, poděkovat. Kiitoksia Haluaisin kiittää komissiota tästä esityksestä. Yksi kysymys. Olen hiukan hämilläni. Liite 1, 1738 ja siinä ei ole viitattu Bruno Jerov yhteyteen. Aikaisemmassa versiossa tämä oli liitteessä 1, 14, 33. Onko tämä virhe vai onko tämä muutos tehty ihan tarkoituksella? Ja jos on, niin kysyykö kukaan tästä Tsekin tasavallan kantaa? Artiklan 46 49c mukaisesti reittejä voidaan muuttaa ainoastaan virallisen menettelyn kautta. Kiitos. Merci pour votre question concrète. Kiitoksia konkreettisesta kysymyksestä. Ja sitten Demont, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia. Minäkin puhun yksittäisestä tapauksesta, Tällä hetkellä lainsäädäntöhän mahdollistaa sen, että voidaan tehdä näitä käytäviä jäsenvaltioiden välisten sopimusten pohjalta. Ja puhun nyt tästä käytävän 11, Amber-käytävä. Eli miten tämä käytävä voidaan ottaa mukaan TEN-T-verkostoon? Ja erityisemmin, miten voidaan varmistaa se, että komissio edistää tätä yhteistyötä Adriameren ja Itämeren satamien välillä. Eli esimerkiksi Triesten ja Kapodistrian satamat ovat aika lähekkäin toisiaan. Ja sitten nämä kartat komissio voisi miettiä vähän suuntaviivoja näille tavarakäytäville ja raideliikennekäytäville – ja sitten menettely liittyvä kysymys. Valiokunnassamme käsitellä, on käsitelty näitä asioita 5. joulukuuta ja sen jälkeen on tehty näistä käytävistä päätöksiä. Eli olisi hyvä, jos koordinoitaisiin hiukan toimintaamme sillä tavalla, että saisimme välittömästi tiedon näistä päätöksistä, jotta voimme keskustella niistä syvällisemmin. Kiitos. Merci notre dernier intervenant. Kiitos. Ja lopuksi vielä Kramer. Der Wim van der Kamp hat ja vorhin schon gesagt. Niin kuten Wim van der Kamp totesi näistä paikalliskentistä ja siitä kertomuksesta, se oli katastrofi. Nämä investoidut EU-rahat eivät tuottaneet oikeastaan yhtään mitään tavoitteista jäätiin vaikka ja kuinka paljon, eli rahaa heitettiin hukkaan. Ja huomenna saamme kertomuksen satamista. Uskotteko parempaa tulokseen? Se on katastrofi. Kolme satamaa 50 kilometrin säteellä ja ne saavat kaikki EU-tukiaisia, koska kaikki kolme toivovat, että siitä tulisi suurin ja tulos on yhtä tyhjän kanssa. No mitä te teette tällaisilla kertomuksilla? Mitäs, miten se vaikuttaa? Jatkatteko vain samaa mallia? malliin. Miljardiprojektit menevät hukkuun, hukkaan, 217 miljardia meni näihin lentokenttiin ja sitä rataa. Mitä te opitte tästä? Sillä jäsenvaltiot sanovat, että me tarvitsemme tätä rahaa, ovat tyytyväisiä kun saavat, kunhan vain saavat, mulle ei ole väliä. Rakennusteollisuus, ehkä pankki hyötyvät, mutta eihän se voi olla se perimmäinen syy. Joten Kysyisin, että mitä aiotte tehdä tässä? Aiotteko toistaa nämä virheet vai aiotteko oppia? Minä olen opettaja ammatiltani, olen aina koululaisille ja opiskelijoille sanonut, että virheistä kannattaa oppia, mutta nyt ei kyllä siltä vaikuta. Ja toisaalta voiko komissio taata minulle, että harjoite huomioi myöskin kriteerit? Eli eurooppalainen lisäarvo yhtenä kriteerinä, ulkoisten kustannusten vähentäminen ja rajat ylittävä yhteys. Tehän tiedätte, että 30 vuoden ajan on investoitu ja silti kyse on tilkkutäkistä. 110 miljoonaa mainitsin jo aamupäivällä, se on melkoinen potti, mutta miten se vaikuttaa? Voidaanko jäsenvaltioita painostaa, painostaa siten, että ei mietitä vain ainoastaan omaa napaa, vaan myöskin eurooppalaista ulottuvuutta? Tätä Eurooppa-ulottuvuutta monet liikennealan ministerit eivät ymmärrä laisinkaan. Sitten kolmanneksi, mitäs komissio on mieltä siitä, että kun katsotaan UVP-direktiivejä ei käytetä laisinkaan hyödyksi? Minulla ainakin kerrottiin, että komission puheenjohtaja Juncker on ilmeisesti rahoitusalan ja liikennealan asiantuntija. No ainakin hän sanoi tsekeille, että kun kymmenen tiehanketta on, niin ei teidän tarvitse tätä UVP-sääntelyä huomioida laisinkaan. Onko tämä oikein? Eihän tämä voi mennä näin, että komission puheenjohtaja ilmoittaa, että ei säännöksillä ole mitään merkitystä, unohdetaan ne ja asias pihvi. Mitä komissio tekee? Tarkistatteko jotain? Kerrotaanko sitä parlamentille? Minä en ole ainakaan kuullut halaistua sanaa tästä. Vasta tsekit ilmoittivat minulle tästä, joten ei tämä kyllä näin voi mennä. Sitten seuraava asia. Delegoidut säädökset. No olen aika epäileväisellä kannalla, kuten tiedätte. Niin mainitaan Lissabonin sopimuksessa, mutta parlamentissa olen sen verran kokemusta kerännyt, että voin sanoa, että komissio neuvosto tekevät kaikkensa, jotta niitä ei käytetä laisinkaan. Nyt kysyisinkin, että kun TNT-verkot, jotka olemme kaikki yhdessä hyväksyneet, jos niitä lähdetään laajentamaan, onko kyse vain teknisluonteisesta päätöksestä, eikö meitä konsultoida laisinkaan? Ja jos ei, niin miksi ei? kahden vuoden ajan olette toitottaneet, että te työstätte asiaa, te työstätte asiaa ja nyt meille kerrotaan ja nyt me meidän pitäisi toimia kumileimasimena. Me emme voi esittää minkäänlaisia vastaehdotuksia tai muutoksia. Me voimme vain sanoa, että kyllä tai ei. Ja jos meitä kohdellaan tällä tavalla, siis oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu parlamentin huomioiminen. Eihän kyse ole vain ainoastaan komissiosta ja neuvostosta. Miksi meitä ei kuulla aikaisemmassa vaiheessa? Kaksi vuotta olette keskustelleet verkkojen Eurooppa-hankkeesta. Ei se helppoa ole ollut niin kuin esittelijät voivat vahvistaa. Ja nyt tätä vain lähdetään laajentamaan. Tietyt laajennukset ovat paikallaan, mutta miksi asiasta kerrotaan vasta nytten? Varsinkin jos muut ovat huonoja, niin silti voin hyväksyä tai hylätä tämän koko hankkeen. Eihän tämä voi näin mennä. Joten kysyisin, että mitä pienessä mielessä ne oikein liikkui? Miksi parlamenttia ei kuultu? Miksi meidät syrjäytettiin, vaikka me kuulumme eurooppalaisen lainsäädäntöön ja projektisuunnitteluun ja projektien täytäntöönpanoon? Kiitos. Sitten Ajala Sender, yksi minuutti. Kiitoksia. Halusin vain hieman reagoida Mihailin puheenvuoroon liittyen tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin, satamiin ja lentokenttiin. Me olemme todella joihinkin näistä tarkistuksista pinsetillä tarttuneet koko puussa, koska jotkut näistä tarkistuksista on tehty kriisin aikaa, mutta olen sitä mieltä, että jossain vaiheessa täytyy keskustella koko puussa. Olemme myös puhuneet tästä, olemme puhuneet siitä, että myös pieni voi olla kaunista ja niillä on oikeus olla olemassa megalaivat ja megalentokoneet. Äh, jossain vaiheessa nekin olivat pieniä. Meidän täytyy ajatella näitä verkostoja niin, että siellä on pieniä, keskisuuria ja suuria. Kaikilla on oikeus olla olemassa ei voida pakottaa näitä eri, eri kokoisia toimijoita toimimaan toisiaan vastaan. Meillä on Euroopan unionissa hyvä olla laaja infrastruktuuri, kun ajatellaan Yhdysvaltoja, jossa on valtaisa, valtaisa alue, ja siellä joka tapauksessa tarvitaan paljon enemmän lentokoneita kuin täällä. On jotakin asioita, joita täytyy tarkastella uudelleen, mutta mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin, niin minä kyllä todellakin niihin pinsettien kanssa tarttuisin. Niin, Tsekin rautatiet ehdottivat Prahasta Passon Münchenin kautta kulkevaa junaa. Ja tässä oli tällainen 1,2 kilometrin pätkä, joka oli suljettu. Eli saksalaiset tässä nyt on painostettu, eli 1,2 kilometriä. Ja siellä olisi suoraan hyvä yhteys monen Tsekin kaupunkiin Saksasta. La parole est désormais à la commission. Sitten komissio. Versini, olkaa Hyvä, teillä ei ole paljon aikaa, mutta haluamme kuitenkin vastauksia. <laughs> Merci, Madame la Présidente. J'ai dit des réponses, mais j'ai pas dit à toutes les questions. Je Siis vastauksia olla, mutta emme ehkä kaikkiin kysymyksiin, koska kaikkiin ehkä ette osaa vastata. Kiitoksia, yritän nyt puhua lyhyesti. Ensin Ertugille. suuntaviivoja tarkastellaan vuodesta 2023 lähtien. Eli tässä vaiheessa ei olla nyt sitten uudistamassa tnt asetusta Ja tämä vaikuttaa ehkä kaukaiselta ajankohdalta, mutta silloin kun tämä asetus hyväksyttiin, lainsäätäjät katsoivat, että jotta olisi kunnollinen Euroopan laajuinen verkko, niin pitää olla tietynlaista ennakoitavuutta toiminnassamme. Eli meillä on nyt delegoituja säädöksiä ja niiden avulla voimme osoittaa, miten nämä kartat vastaavat todellisuutta. Siellä otetaan huomioon se, miten liikennevirrat esimerkiksi muuttuvat. Ja edistystä on tapahtunut myöskin täytäntöönpanossa, mutta strategia ei muuteta. Eli pidämme kiinni siitä, mistä sovittiin 2013 ja katsomme sitten seuraavan kerran asiaa 2023. Sitten Van de Kamp ja Kramerin kysymykset. He miettivät nyt rahoituskysymyksiä. No, tämä mitä nyt olen tehnyt on teknistä visualisointia jotta nähtäisiin tämän verkon todellisuus. Ja meidän täytyy katsoa sitten, millaista rahoitusta voidaan saada näille liikennehankkeille. Rahoitusehdot on määritelty asetuksessa ja komissio sitten katsoo, millaista eurooppalaista lisäarvoa hankkeessa on ja että täyttävätkö ne kaikki kriteerit, joista on sovittu asetuksessa. Ja näissä puitteissa sitten sovelletaan suosituksia tilintarkastustuomioistuimesta. Meillä on useita kertomuksia. Kertomus esimerkiksi merirahtiliikenteestä, mutta toinenkin Kertomus on tullut tilintarkastustuomioistuimesta, joka liittyy siihen, miten oikealla tavalla käytetään eurooppalaisia varoja kokonaisuudessaan, ei pelkästään näissä liikennekysymyksissä. Meidän pitää mahdollisimman tehokkaasti antaa tukea ja meidän täytyy muistaa eurooppalaiset prioriteetit. Me emme halua mitään tilkkutäkkiä hankkeesta, vaan jotain koordinoitua käytäviä, jotka on määritelty asetuksessa. No sitten suuret hankkeet vastaan pienet hankkeet. No ehkä aikaisemmin oli niin, että kiinnitettiin huomiota hyvin suuriin hankkeisiin. No nyt muutaman vuoden ajan komissio on tarkastellut näitä pienempiä hankkeita, erityisesti raja-alueilla. Ja olemme antaneet prioriteetin esimerkiksi juuri Saksan ja Tsekin tasavallan välisille yhteyksille. Eli siellä on tällaisia pienempiä rautatiehankkeita, jotka saattavat johtaa parempaan intermodaalisuuteen Euroopassa. No sitten ympäristövaikutusten arvioinnit. Se on ennakkoehto asetukselle silloin, kun valitaan hankkeita. Ja silloin katsotaan aina, että hankkeet täyttävät nämä ehdot mitä tulee ympäristövaikutusten arviointiin. Sitten Sitten nämä erityishankkeet. No, Ajalle Senderille, Valladolidin ja Santanderin välinen yhteys ja Valladolidin ja Vitorian välinen yhteys – Kyse on päätöslauselmasta, joka on hyväksytty kartoista, koska nämä kaksi linjaa ovat sekalinjoja. Eli siellä voidaan mennä huippunopeudella. Ja Espanjan viranomaiset ovat sitoutuneet tähän nopeuden kasvattamiseen. Ja tämä näkymä ei kuitenkaan muutu, jos verrataan tätä uutta karttaa vanhaan. Vihreä perinteiseen ja violetti uuteen no, nopeuteen, niin ne näkyvät kummassakin kartassa. Ja sitten Almeria-Granada-yhteys. Se on perinteinen rautatieyhteys. Se liittyy Horisontti 2030 hankkeeseen. Huippunopeusta kaavaillaan tälle pätkälle, mutta se saattaa mennä vuoden 2030 jälkeen. Ja tästä syystä tätä ei ole mainittu tällä kartalla. Sitten Senalovan kysymys. Tsekin tasavallan verkosto. Voimme katsoa tätä hiukan yksityiskohtaisemmin, mutta delegoitu säädös, josta nyt tänään puhutaan, ei muuta millään tavalla Tsekin rautatieverkostoa. Eli mitään muutospyyntöjä ei ole tullut Tsekin viranomaisilta. Eli kartta ei muutu verrattuna vuonna 2013 karttaan. Eli voimme katsoa tätä asiaa teidän kanssanne ja on täysin mahdollista, että nyt tämä uusi valokuva nyt sitten näyttää hiukan erilaiselta. Mutta voin vahvistaa, että mitään muutoksia ei ole tehty Tsekin tasavallan osalta. Ai niin, sitten Demolten vielä vastaus. Nämä rahtikäytävät, käytävä numero 11. Siitä nyt keskustellaan osana näitä rahtikäytäviä. Eli tämä nyt ei varsinaisesti liity tähän TNT-verkkoon. Ja sitten sitten mainitut satamat ovat osana jo tätä verkostoa, se on vahvistettu ja yhteistyö on järjestetty näiden käyttäjien kautta Adriamerellä ja Itämerellä. Ja päätäkin tähän. Kiitoksia puheenjohtaja. Versini. Kiitoksia. Sitten jatkamme Ja jatkamme nyt sitten kokousta suljetuin ovin. Eli ne, joilla ei ole oikeutta olla enää täällä, niin poistukaa nopeasti ja hiljaa salista. Komission jäsenet voivat jäädä paikalle. Ja toimittajakin pyydetään nyt poistumaan.